Cher kollega. Rakkaat kollegat, hyvät kollegat. Please be seated and in silence so that we can resume our work. The soon. Pyydän, että istutte, että voidaan jatkaa töitä mahdollisimman pian. Me kerromme Ensiksi pyydämme anteeksi komission jäsenehdokkaalta tästä odottamattomasta tilanteesta. Vuosin emme ole nähneet mitään tällaista. Meillä oli Teneriffalla yhdeksän tunnin blackout. Yhdeksän miljoonaa ihmistä täysin pimeässä viime sunnuntaina. Minä pelkäsin, että, että tämä on jonkinlainen kirous, joka aiheuttaisi tämän odottamattoman tilanteen, mutta onneksi tämä saatiin toimimaan nopeammin kuin mitä pelkäsimme. Ja, ja kiitämme ää, äh, täällä henkilökuntaa siitä, että he saivat huoneen valmiiksi alle puolessa tunnissa. Thank you so much. And now, if you, if you agree, Commissioner Reinders, you ja komission jäsen ehdokas Rändes, olette vastaamassa Madame Brickmotille. Ja antaisin teille vielä minuut, minuutin Brickmotille jatkama, jatkokysymykseen ja sitten vastaus teiltä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille henkilökunnan jäsenille. Toivon, että tämä ei ollut mitään sensuuria. Kuulin kyllä ja arvostin teidän vastaustanne, mutta haluaisin vielä kiinnittää huomenna kahteen esimerkkiin. Esimerkiksi Kiinan vainoamaan vähemmistö, uiguurivähemmistön kuuluva perhe on ollut pidätettynä Pekingissä Belgian lähetystössä, eikä kolmen kuukauteen Belgian viranomaiset ole mitenkään reagoineet perheen yhdistymisen puolesta. Tai toinen asia, Belgia tekee yhteistyötä Sudanin hallituksen kanssa ja, ja Belgiasta lähetetään sinne takaisin äh, maan kansalaisia, jotka joutuvat äh, vainotuksia ja äh, kirjoitetuksia. Onko tämä teidän käsityksenne eurooppalaisista arvoista ja standardeista? Ajattelin myös perussopimuksen artikloja, en ollenkaan epäile teidän eurooppalaista sitoumustanne, mutta haluaisin, että pidätte kiinni tästä artiklasta kaksi, eli yksilön oikeudet ja vapaudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus. Toivon, että nämä muistatte, kun toimitte komissaarina sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ancora minut. Vielä minuutti. Kiitoksia. Rava Brickmoa, voi vahvistaa, että minulla on vahva vakaumus, että artikla 2 kunnioitetaan Euroopassa, että voimme viedä arvoimme ulkomaille. Pekingin sodatustössä ei tapahtunut pidätystä, vaan perhejohdot tehtiin kotipaikalleen, koska perheen yhdistämismenet oli käynnissä ja Kiinan viranomaisilta tarvitaan passia, Belgia organisoi perheen yhdistämistä ja tällaista tarvitaan. Perheen yhdistämiseen tarvitaan yhteyksiä, perhe, takaisin viranomaisiin ja perheen kanssa täällä. Ja Kiinassa Xinjiang, Xinjiangissa. Ja tiedetään, että Belgian ihmisoikeuspolitiikka on sellainen, on samanlainen kaikkialle. Tämä, onpa kysymys maahanmuuttopolitiikassa laajemmin tai erityistapauksista. Haluan, että EUn perusarvoja kannataan kaikessa politiikassa. Now it's the... Kiitos. Ja seuraavaksi Iiden edustaja eh, Tom Vanemis. Eh, eh, huomenta, herra Reinders. Teidän tulisi valvoa oikeusvaltiota. Belgiassa puolet perusoikeustuomioistuimesta koostuu poliitikoista ja suurin puolue tällä hetkellä on oppositiopuolue. Ja jotta se voisi osallistua, niin silloin muutettiin perustuslakia. Te olette suoraan vastuussa oikeudesta ja lainsäädännöstä. Ja YK on teitä myös syyllistänyt siitä, että olette käyttäneet miljardeja Syyrian sotaherroille. Ja väärinkäytösten paljastaja ilmoitti teidät äh, korruptiosta poliisille, mutta 11 päivää ennen tätä kuulemista tämä keskeytettiin tutkimus ja hän esitti uuden syytteen teitä vastaan. Ja äh, miksi te luulette, että Euroopan kansalaiset voisivat äh, luottaa teihin, jos on kysymys demokraattisen oikeusvaltion suojelemisesta? Kiitos. Now your answer. Ja nyt komission vuoro. Kiitos, kiitän teitä kysymyksestänne. Minä reagoin ja vastasin tähän jo omassa alkupuheenvuorossani tästä, tähän Belgian tilanteeseen. Mutta siis minä haluan todellakin taistella valtion tilanteen puolesta sekä unionissa että union ulkopuolella. Ja minusta on tärkeää sanoa, että minä otan käyttöön vuosi vuosittaisen kertomuksen oikeusvaltiomekanismista. Ja se tullaan tekemään ilman mitään syrjintää minkään valtion suuntaan, joten se koskee myös Belgiaa. Joten esimerkiksi tällaisessa kertomuksessa esimerkiksi varmasti voidaan moittia myös Belgiaa. Eli minulla todellakin on todellinen eh, halu puolustaa oikeusvaltiota koko Euroopan unionissa jo yli kolme vuotta olen esittänyt, että meillä olisi neuvostossa jonkinlainen tällainen äh, ennakkokatsaus asiasta. Ja sanoin, että silloin jokainen jäsenvaltio, eikä vain yksi tai kaksi jäsenvaltiota, jossa on tiettyjä ongelmia. Toki sellaisia on, aina ongelmia on, mutta kuitenkin, että tämä tehtäisiin ilman mitään syrjintää ja että esimerkiksi voitaisiin viitata myös äh, Belgian tuomareihin ja te tiedätte itse, että meillä on riippumaton järjestelmä, jolla tuomarit nykyään nimitetään, mikä on erittäin hyvä asia. Ja voi olla, että lähtisin unionissa samaan suuntaan muissakin maissa samoin kuin unionin ulkopuolella. Mutta joka tapauksessa kyllä minä luotan Belgiassa meidän oikeuslaitokseemme ihan kuin muissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Joten, ja muuten, muilta osin vastasin alkupuheenvuorossani. Over. Riche, vielä yksi minuutti teille. Eh, Herra Reinders, eh, teidän pitäisi myös eh, suojella kansalaisoikeuksia. Siihen kuuluu myös ilmaisunvapaus. Mutta se, tämän oikeuden täytyy olla koskematon, koska se kuuluu demokratiamme ytimeen. Viime vuosina me olemme kohdanneet tällaista ei-toivottua massa maahanmuuttoa. Ihmiset eivät halua sitä ja he ovat käyttäneet sananvapauttaan arvostellakseen tätä. Ja samanaikaisesti muissa unionin maissa on tehty aloitteita kriminalisoida tämä puhevapaus. Ja esimerkiksi Facebook on otettu mukaan sensuroimaan puheenvuoroja ja eikä tässä ole kysymystä mistään vihapuheesta tai rasismista, vaan puhtaasti siitä, että halutaan rajata perusoikeutta, sananvapautta. Mihin aloitteisiin ryhdytte, jotta suojellaan sananvapautta ja että se sananvapaus äh, tulkitaan maksimaalisesti? Reinders. Kiitos. Ja sitten Reinders. No, tämä nyt oli ihan yleisempi kysymys, joka liittyy lehdistövapauteen, ja siihen, että jokaisella kansalaisella täytyy olla oikeus puolustaa omia ajatuksiaan. Ja mitä tulee maahanmuuttoon, niin toki tässä voidaan olla eri mieltä asiasta. On hyvin paljon eri mielipiteitä, ei ainoastaan kansallisissa parlamenteissa, vaan varmasti myös Euroopan parlamentissa. Mutta on kuitenkin tietyt rajat. Emme me voi hyväksyä rasismia, ja kuten tekin sanoitte, siinä on selkeä ero, että on mielipide jostain tietyistä ajatuksista tai maahanmuutosta, tai se, että todellakin rasistisesti tai vihamielisesti suhtauduttaisiin maahanmuuttajiin. Ja tulen tekemään kaikkeni, voidakseni olla varma, että vedetään selkeä raja sananvapauden jota aina pitää puolustaa sananvapauden ja oikean rasismin välillä, koska rasismihan on, sehän on rikos. Joten loppujen lopuksihan se on sitten tuomareiden päätös. Now we move to ECR. Kiitos. Sitten ECR. Asita Kanko. The floor is yours. Uh, thank you very much. Eurooppalainen pidätysmääräys on erittäin tärkeää, jotta rikolliset ja terroristit saadaan kiinni eh, unionin alueella. Eh, eurooppalainen pidätysmääräyksellä eh, kansalliset poliisijärjestelmät voivat toimia paremmin ja taistella terrorismia vastaan. Komissio on työskennellyt vuosikausia tämän eurooppalaisen pidätysmääräyksen parissa – Eh, ja sen parissa, että tätä toimenpidettä ei voida käyttää eh, epäsuhteellisesti. Mutta kiitos tämän. Nyt eh, jäsenvaltiot voivat käyttää tätä suhteellisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Hyvä herra Reinders, voitteko te varmistaa tälle parlamentille, että komissio tulee tekemään kaikkensa huolehtiakseen siitä, että toimitaan äh, hyvällä tavalla ja että tehdään kaikki oikeudellisen äh, yhteistyön puitteissa ja että taistellaan äh, väärinkäyttöjä vastaan ja että parannetaan luottamusta oikeusjärjestelmään eikä ainakaan heikennetä sitä. Komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Kiitokset teidän kysymyksestänne koska tämä on hyvin tärkeä asia yhteistyössä eri jäsenvaltioiden kesken. Tämä on menestystarina. Tämä on menestystarina. Ja minusta on erittäin hyödyllistä ja oikein olla tarkkoja siinä, että tässä on hyvä suhteellisuus, tasapaino ja että huolehditaan oikeudesta, ja ihmisoikeuksien suojelemisesta. On aina tärkeää muistuttaa siitä ja muistaa sitä, että meillä on yhtäältä puolustuksen oikeus, mutta toisaalta sitten meillä on tällaisen menettelyn tehokkuus. Ja nämä pitää tasapainottaa. Meillähän on tästä tuomioistuimen päätös Euroopan tuomioistuimen päätös. Ja ehkäpä tässä ollaan menossa direktiivin suuntaan niin, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi tällainen menettelytapa. Mitä tulee tulevaisuuteen, minä odotan nyt ensi vuoden alusta, että komissio tekisi arvion liittyen, miten tämä menettelytapa toimii. Minusta olisi hyvä sanoa, että meidän täytyy täytäntöönpanna täysin ja oikealla tavalla nämä säännöt – huomioida menettelytavat, jotka liittyvät siihen, että jos rikotaan tätä lainsäädäntöä, mitä sitten tapahtuu, tuomioistuin päättää, mutta myös tämän arvion pohjalta voidaan sitten varmasti tehdä myös sopeuttamisia. Ja tärkeää, että Euroopan parlamentti on siinä mukana, komissio ja neuvosto. Joten suhteellisuus ja tasapaino oikeuksien puolustamisessa ovat tärkeitä. Mutta tämä on siis menestystarina, jossa 2017 todellakin toimittiin oikein ja hyvin. Ja lisäkysymys. Dank u Anders. Kiitos, Seera Reinders. Kuulen teidän sanovan, että tehokkuus on tärkeää. Teidän toimeksiantokirjassanne sanotaan myös, että hyvä yhteistyö eri palveluiden välillä on asia, jota tulisi edistää. Ja sitä haluaisinkin selvennyksen, millä tavalla te aiotte edistää tehokkuutta? Esimerkiksi se, kuinka toteutetaan hyviä toimenpiteitä, jotka on hyväksytty edellisellä lainsäädäntökaudella liittyen eri tutkinta organisaatioiden yhteistyön helpottamista – Annan äh, esimerkit. Äh, olen kuullut äh, kentältä, että Europolilla jos se tekee mm, tutkimuksia, niin sen on ollut hyvin vaikea saada informaatiota tai vaihtaa informaatiota. Ja jos te haluatte huolehtia hyvästä yhteistyöstä oikeuden alalla, niin silloin on hyvin tärkeää, että voidaan vaihtaa informaatiota. Millä tavalla te helpotatte sitä? Eli tässä on oikeastaan kysymys siitä, että helpotetaan toteuttamista eikä vain keskitytä lisäsääntöihin tai lainsäädäntöön. Herra Reinders, teidän vuoronne vastata. Ik äh, niin, on totta, että meidän täytyy äh, saada aikaan parempaa informaation vaihtoa eri toimijoiden kesken ja komission täytyy nyt ensin verifioida eh, oikeanlainen täytäntöönpano, kaiken lainsäädännön oikeanlainen täytäntöönpano. Ja totta viittasitte Europoliin, olen kuullut, että ei ole ollenkaan itsestään selvää, että saisi eh, informaatiota ja eh, esimerkiksi Interpoli kansainvälisellä tasolla siellä on jonkun verran saatu menestystä, mutta ensin meidän täytyy nyt huomioida se, että lainsäädäntö täytäntöön pannaan oikealla tavalla. Eli jos tarpeen, niin käynnistetään menettely Euroopan tuomioistuimessa, mikäli tässä on puutteita. Ja toinen liittyy sitten kaikkiin osapuoliin. On tärkeää, että Eurojust ja Europol ja muut tekevät yhteistyötä. Ja ensimmäinen tehtäväni ehkäpä olisi se, että lähdemme puhumaan eurooppalaisesta poliisista ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki Euroopan jäsenvaltiot voisivat tehdä oikeanlaista ja hyvää yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa. Mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä myös enemmän esimerkiksi koulutuksen parantamiseksi. Mutta ennen kaikkea kaikki eurooppalainen lainsäädäntö on täytäntöön pantava oikealla tavalla ja tällä hetkellä ehkäpä on vielä äh, jonkun verran työtä tehtävänä tässä. Thank you again. Now... Kiitos. Ja sitten sitten tämän ensimmäisen kysymyskierroksen. Päättää Gue. Olkaa hyvä. Bonjour, monsieur. Päivää, herra Reinders. En puhu nimissäni, enkä ryhmänikään, kuin ryhmän puolesta vain yli 80 järjestön puolesta, jotka huomenna julkaisivat erittäin selkeän vaatimuksen komissiolle koskien eurooppalaista valvontaa koskevaa direktiiviä. Siinä on tosia uhreja, jotka vaativat sanktioita yrityksille, jotka ovat aiheuttaneet tuhoja. Esimerkiksi Rana Plaza, joka työskenteli Carrefourille ja muita yrityksiä ehkä Ranskan Lubrisallin saastumis, saasteiden ohdetkin yhtyvät tähän. Vapaaehtoiset toimet enää riitä. Ja teillä on komissaarilla seurata kansallisia säännöksiä, jotain esimerkiksi ranskaksi, ja luoda aito äh, valvontavelvollisuus. Sanaa, että ei ole maininnut itse Voisitteko kertoa, millä aikataululla monikansallisten yritysten rankaisemattomuus loppuu? Herra Reinders, teidän vastauksenne. Madam, haluan olla erittäin selkeä. Haluan auttaa kuluttajia toteuttamaan oikeuksien suhteessa yrityksiin, kansalaisia suhteessa oikeuksiin, joita niillä on yrityksiin kohdistuen. Ja pyrin myöskin luomaan tällaiseen yhteyden yhteisedustusta joka kannattaa koskevan direktiivin. Kansalaisia voi kohdistua oikeuksien rikkomuksia. Kysymyksiä voi, saavat olla esimerkiksi yrityksen työntekijät ja kun heidän ihmisoikeuksia rikotaan, kysyitte kalenteria. Ensiksi luen erittäin huolellisesti ehdotuksen, joka mainitsit siinä. Organisaatiot vaativat direktiivejä se on erittäin tärkeä asia ottaa huomioon. Meillä on varmasti mahdollisuus puhua uudestaan tästä ehdotuksesta, direktiiviehdotuksesta salissa. Haluan nähdä, mm, mm, minä haluan, että mennään mahdollisimman pitkälle. Minä jo itse sanoin, että mennään äh, vapaaehtoista sitoumuksista lainsäädännön asettamiin velvollisuuksiin. Mainitsette esimerkiksi tuotantoketjun tietyissä yrityksissä. Minähän otin sen esille jo johdantopuheenvuorossani. On erittäin tärkeää, että pääsemme eteenpäin esimerkiksi koskien yritysoikeutta, että täytyy kunnioittaa keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita ilmastotavoitteiden suhteen, myös ihmisoikeuksien suhteen, ja täytyy myös valvoa koko tuotanto- ja toimitusketjua. Tarvitaanko tähän Äh, due diligence oikeudellinen velvoite. Minä kiinnitän huomiota tarkkaan huomiseen ehdotukseen. Me tiedämme, että parlamentilla on myös aikomuksensa tässä ja me tulemme keskustelemaan siitä, mitä askelia pitäisi ottaa. Ja totesin jo puheenvuorossa, on ihan selvää, että ja tämä selvitetty vapaaehtoisuus ei riitä. Täytyy mennä pitemmälle. Kiitos, Madame Aubry. Vielä minuutti teille. Euh, ma question est pour aussi haluan selvennystä. Kyseessä ei ole se, että pyydetään jotakin yrityksiltä, vaan halutaan oikeussuojaa uhreille, joilta se puuttuu. Kirjallisista vastauksista näen, että, jotta, että, että yritysten oikeusturva vastataan on arviointava se, missä määrin toimet vaikuttavat tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin teollisuudelle. Mä olen huolissani siitä, että Belgiassa olette tukeneet tällaisen rikostoimen toteuttamisesta, jonka kautta yritykset pääsevät pälkähästä. Puhutte täällä te, teillä on myös toimia, joilla yritykset maksavat vähemmän veroja. Oletteko sitä mieltä, että vapaa kauppa äh, yritykset äh, oikeusvaltion rajojen ulkopuolella, koska siitähän tänä päivänä on kysymys. Olisi tehtävä moni kansallisten yritysten rankaisemattomuudesta ja mahdollistettava uhrien, äh, uhrien oikeusturva niin, etteivät yli, yritykset olisi enää oikeusvaltion rakenteen ulkopuolella. En minä ajattele, että mikään elin, ei myöskään monikansalliset yritykset ole mitenkään oikeusvaltion ulkopuolella, aivan kuten kaikki muutkin toi, toimia. viittaa, että suhteellisuuteen, on katsottava mihin asti mennään toimissamme, mutta tämä pätee sekä kansalaisiin että pk-yrityksiin ja suuriin yrityksiin, hyvin suuriin yrityksiin. Olen viime vuosina nähnyt erityisesti YKssa vapaaehtoisia sitoumuksia, joihin tietyt toimijat ryhtyvät, ja tämä ei riitä. On mentävä pidemmälle on keskusteltava siitä, mihin asti on mentävä. Totesin jo, että yritysten toiminta on tärkeää. Sen yrityksen on viestittävä toimistaan koskien yhteiskunnallisia toimia, niin nämä eivät ole ainoastaan lyhytnäköisiä, vaan keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Ja kun kysytään tuomio, järjestelmän toimista, niin tietenkin on saatava pääsy näihin tietoihin, jotta voidaan taata kansalaisten oikeudet myös suhteessa monikansallisiin yrityksiin. Tässä ei ole mitään epäilyjä. Kysyitte, olenko sitä mieltä, että monikansalliset yritykset olisi asetettava oikeusvaltiorakenteen ulkopuolelle. Vastaus on ei. No, that'll do. That has made it complete. No niin. Ensimmäinen keskustelukierros on käyty jossa oli eri ryhmien, poliittisten ryhmien koordinaattorit. Nyt siirrymme seuraavaan kierrokseen ja annan nyt puheenjohtajuuden toiselle kysymyskierrokselle toiselle puheenjohtajallemme. Äh, Rovane Chingalle, olkaa hyvä. Kiitos. Ensimmäinen kysymys äh, sen esittää Emil Radev EPPstä. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Kiitos, herra Reinders. Teidän vastauksissanne juurivaliokunnan kirjallisiin kysymyksiin. Sanotte, että tarvitsemme koordinoidun lähestymistavan, jotta lisättäisiin oikeusjärjestelmien keskenäistä luottamusta. 14. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentti pyysi komissiolta ehdotusta direktiiviksi, joka koskee rajat ylittävien siviilioikeudellisten prosessien standardeja. Me uskomme, että tämä on keino luoda vastavuorosta luottamusta järjestelmiimme. Onko teillä aikomuksena tehdä tällainen lainsäädäntöehdotus, ja jos on, milloin voimme odottaa sitä? Toinen kysymykseni. Jos teidät valitaan oikeusasian komissaariksi, ehdotatteko eurooppalaista aloitetta korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastustamiseksi EUn tasolla? Merci, Madame la Présidente. <laughs> Sorry. Euh, non, merci, euh, Kiitos herra Radev kysymyksestä. Vastaus on kyllä, mutta missä aikataulussa uskon, että voimme työskennellä yhdessä sen ehdotuksen pohjalta, jonka mainitsitte vuodelta 2017, että selvittäisimme, jotta saisimme enemmistön parlamentissa ennen kuin yritämme vakuuttaa neuvoston. tiedettä ja kirjallisessa vastauksessa mainitsit sen. Minulla on pikkusen kokemuksia. Neuvostosta olen ollut 41 kokouksessa ja siellähän asiat eniten jumittuvat siviiliprosessi oikeuden kysymyksissä. Siellä on vahvoja epäilyjä ja toivon, että voisimme yhdessä selvitettyä, miten saada enemmistön parlamentissa suuntaviivoiksi, jotka komissio voisi sitten muuttaa – ehdotuksiksi. Ja tämä koskee vähän tätä aloiteoikeutta, joka mainitui. Jos tällaista tekstiä voidaan laatia parlamentissa, komissio voi sen ottaa Seutin artiklan 125 mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä, mitä tulee korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja ensimmäinen prioriteettimme on tulevan komission työohjelmassa. Se on Euroopan syyttäjävir- eurooppalaisen syyttäjäviraston luominen. Kysymys on EUn taloudellista edusta ja niissä täytyy toimia erittäin voimakkaasti, jotta 2020 syyttäjävirasto on olemassa ja voisi toimia. Se olisi ensimmäinen kerta, kun voisimme tehdä tutkimuksia, e-, tutkintaa Euroopan tasolla ja voisimme ajaa juttuja EUn tasolla. Ja muistuttaisin vastauksestani Rova Kankolle, että tarvitaan parempaa tiedonvaihtoa meidän välillä, jotta voisimme ajaa juttuja korruptioon ja järjestäytyneet rikollisuuden alueella. Nehän toimivat useammalla alueella ja täytyy olla tikkana. Miten voimme vahvistaa tätä menettelyä, mutta totta kai Euroopan tasolla tämä eurooppalainen syyttäjävirasto olisi tärkeä esimerkki. Mr. Благодаря ви. Ja lisäkysymys, olkaa hyvä. И Kiitoksia näistä vastauksista. Lisäkysymykseni kuuluu, mihin lisätoimiin aiotte ryhtyä, että voidaan parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja parantaa oikeudellista yhteistyötä, jotta voitaisiin varmistaa, että oikeusjärjestelmämme voivat täysin hyötyä uudesta teknologiasta ja innovoinnista. Ja tätä kautta voitaisiin edistää kauppaa ja investointeja. Kiitoksia. Niin, herra Rode, haluaisin muistuttaa, että oikeussuojan osalta tietenkin toivon, että se sisältää mahdollisuuden päästä riippumattomaan tuomioistuimeen. Viittaan tässä oikeusvaltioperiaatteessa on tärkeää, että meillä on todellinen riippumaton oikeusjärjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa ja tähän liittyy menettelyt, joita olemme jo joiden jonkin aikaa vienet eteenpäin koskien oikeusvaltioperiaatetta. Sitten oikeusjärjestelmän riippumattomuuden vahvistaminen liittyy myös näihin tulostauloihin. Tämän lisäksi tämä oikeusohjelma budjettimielessä on mahdollistettava se, että tietyt jäsenvaltiot ja toimijat voisivat kehittää tätä oikeussuojaa. On selvää, että kaikissa järjestelmissämme on mekanismeja, joiden kautta voidaan vahvistaa kansalaisten oikeussuojaa Välillä tarvitaan ehkä rahoitusta ja tukea Euroopan unionilta, jotta voitaisiin tukea tätä prosessia, erityisesti kaikkien haavoittuvimpia ihmisryhmiä ajatellen. Uskon, että tiettyjen ryhmien osalta me tiedän, tiedän tämän tilanteen Belgiasta. Me annamme aktiivista tukea tietyille ryhmille. Voisimme kertoa parhaista käytännöistä käytänteistä, tietenkin myöskin tiedottaa paremmin kansalaisille heidän oikeuksistaan ja tarvittaessa antaa aktiivisesti tukea oikeusalan ohjelma oikeuden pääosaston varojen kautta toimii juuri tähän suuntaan. Thank you. The next question. Kiitos ja seuraava kysymys äh, Katarina Baali SND-ryhmästä Libe-valiokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Äh, viime kaudella priorisoitiin menettelyitä, artikla 7 menettelyitä komissiossa ja mikäli en ole väärässä, niin teidän vastauskirjassanne artikla 7 ette mainitse kertaakaan. Mitä se <laughs> tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että te hoidatte artikla 7 käsittelyn eri tavalla kuin mitä se tehtiin edellisessä komissiossa kuin mitä Timmermans teki, ehkäpä hieman tiukemmin, joten kysymykseni kuuluukin, miten te jatkatte artikla 7 menettelyitä? Thank you, Madam Chair. No, siis... Kiitos, hyvä edustaja Bali. Hyvin selkeästi haluan mennä eteenpäin artikla 7 menettelyissä, ei vain näissä nykyisissä tapauksissa, vaan mikäli tarpeen myös muissa tiedän, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia ongelmia. Jos tarpeen, niin me käytämme tätä samalla tavalla samoin perustein kuin mitä Timmermans teki. Olen saanut erittäin hyvän yksityiskohtaisen raportin, en vain komissiolta, vaan myös Euroopan neuvostosta ja eri eh, instansseista, jossa varmistetaan, että, eh, että oli välttämätöntä käynnistää tämä menettely. Joten eh, Tämä on osa välinestöä, mutta me yritämme nyt täytäntöönpanna myös muita välineitä. Ensinnäkin mekanismi sekä vuosikertomus, jota yritän nyt valmistella komission ensimmäisenä vuotena, koska se on hyvin tärkeää, jos on kysymyksessä oikeusvaltioperiaatteen äh, karkea rikkomus, mutta se on myös äh, viesti jäsenvaltioille. Ja silloin me voimme huomioida ja mainita kaikki jäsenvaltiot. Ja täytyy sanoa, että olin äh, hämmästynyt useina vuosina, että oli mahdollista tehdä huomautuksia budjettimenettelystä, mikä on tietenkin välttämättömyys, mutta ei ollut ollenkaan niin itsestään selvää, että huomautetaan arvoista, jotka me kaikki jaamme. Komissiossa on tämä vuosiraportti ja parlamentissa käydään todellinen keskustelu, joten voitte olla varmoja siitä, että haluan jatkaa tätä ja että kaikki keinot ja välineet, myös artikla 7 nykyisessä menettelyssä neuvostossa ja vielä lisätäkseni, mitä tulee Unkariin, te tiedätte, että menettely on käynnissä. Olen kysynyt tätä neuvostosta, mutta komission kanta on, että parlamentin olisi mahdollista myös selittää parlamentin kanta, koska koko menettelytapa käynnistettiin parlamentissa. Eli siis ihan samalla tavalla, vankka pohja. Mutta me käynnistämme myös vuoropuhelun kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme välttää oikeusvaltioperiaatteen rikkomista. Kiitos. Sitten lisäkysymys. Referred to as well in the written answer kirjallisissa vastauksissa ja tänään viittasitte myös siihen, että haluatte varmistaa, että oikeuden menettelyissä mukana olevat, että heidän menettelystä oikeudet tai, tai mitä ehdotuksia tässä suhteessa aiotte tehdä. Korostitte myös tarvetta, jonka mukaan vahvistettaisiin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä ja mahdollisesti laajennettaisiin eh, tätä syyttäjäviraston mandaattia. Uskotteko, että menettelyoikeuksien osalta unionillakin on riittävän kypsä niin, että voitaisiin mahdollistaa EUn tasoinen kaikkivaltainen syyttäjä ilman, että tämä vesittäisi reilua oikeudenkäyntiä. Puolustatteko puolustajien mahdollisuuksia, mikäli yhteistyön kautta mahdollistettaisiin tällainen ylikansallinen syyttämismahdollisuus eurooppalaisille syyttäjille? Yes, thanks, Madam Chair. Uh, Mrs. Kiitoksia. Rova ensinnäkin tästä syttävirasta paketista. Ensimmäinen huolenaiheeni on, on, että ensi vuoden lopun mennessä täytäntöönpane on asianmukaista. Ja, ja, ja että olemme EPAn suhteen ottamaan paljon askelia siihen suuntaan – on paljon tehtävänä, jotta meillä olisi parempi lähestymistapa prosessi prosessisääntöihin. Tämä ei ole mitenkään ilmeinen asia toteutettavaksi. Meillä on erilaisia järjestelmiä, se täytyy muistaa. Ja meillä on rajat ja artikla 7 menettelyssä näemme sen. Meillä täytyy kuitenkin kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta. Voi olla erilaisia oikeusjärjestelmiä, mutta täytyy olla aito oikeusjärjestelmä, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta. Meidän täytyy kuitenkin muistaa Eppon roolia. Me puhumme yhteydestä terrorismiin. Tämä on ensimmäinen elementti. Onko mahdollista saada aika enemmän kuin tuo? Jos me työskentelemme räätyylittävästi terrorismin parissa ja ainoastaan EUn taloudellisten etujen puolustamiseksi, niin silloin tarvitaan uusia resursseja, henkilökuntaa. Ja täytyy muistaa, että ei ole myöskään sama asia työskennellä terrorismin parissa ja EUn taloudellisten etujen parissa. Mutta meidän täytyy ottaa askelia yhdessä, että meillä on parempi käsitys prosessisäännöistä ja sitten keskustella EPPON äh, toimialasta. Melchior from the Renew Group. Um, Commissioner, do... Ja seuraavaksi Karen Melkier äh, Renew-ryhmästä äh, ja komissio, ja sitten voit, ehdokas, te voitte vastata suoraan kysymykseen, eikä tarvitse odottaa minua, vastaatte vaan suoraan. Karen. Thank you very much. I will address the question of dispute Platforms. Kiitoksia. Haluaisin puuttua näihin alustojen riittäjien ratkaisuun. EU pitää antaa omat sääntönsä digitaalista aluetta varten. On kun nyt kun kaikki digitalisoituu, kansalaiset joutuvat yhä enemmän ratkaisemaan riitoja näiden alustojen kanssa. Onko ok, jos käydään kis riitaa Amazonin tai Facebookin kanssa, että nämä alustat tekevät päätökset itse. Nämä ratkaisumenettelyt usein mm, hoidetaan muualla kuin EU-ssa, jossa on hyvin rajalliset oikeudet kuluttajille ja työntekijöille. Meidän päätöslauselma on tärke- tärkeä osa oikeusjärjestelmää, mutta suuri osa oikeusjärjestelmämme on yksityistynyt. Meidän on varmistettava kuluttajien perusoikeudet Euroopan kansalaisille. Aikooko komissio perustaa eurooppalaisen mallin koskien riittojen ratkaisua näillä alustoilla, jossa jossa on tällaisia oikeusasiamiestyyppisiä järjestelmiä, joita on olemassa jo joissakin jäsenvaltioissa kuluttajaoikeuksien varten ja myös muodollisten oikeuslaitosten kautta asia voidaan hoitaa. First of all, uh, Mrs. Melchior, I'll share you. Ensinnäkin, hyvä edustaja Melchior, on yhtä mieltä kanssani sitä, että tiettyihin alustoihin riittyy ongelmia erityisesti Euroopan unionin ulkopuoliseen alustojen ajatellen kun verkkoalusta mm, kohteenhan Euroopan unionin kansalainen, tietenkin sitten EUn kuluttajalainsäädäntöä sovelletaan. Tämä on ensimmäinen vastaus. Meidän on pidettävä kiinni näistä kuluttajaoikeuksista oikeuksistaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti, vaikka alusta onkin sijoittunut EUn ulkopuolelle, niin tilanne on hyvin selkeä. Sitten toinen asia, tuomioistuin on käsitellä tätä kohdentamiskysymystä. Kaikkien, kaikilla kansalaisilla Euroopassa on mahdollista hakea tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua. Olen laskenut 460 erilaista ratkaisumenettelyä Euroopan unionissa – tätä asiaa on työstettävä, mutta on totta, että on ehkä mahdollista mennä pidemmälle. On saattaa olla, että loppujen lopuksi kuluttaja joutuu menemään tuomioistuimeen ennen kuin positiivinen tulos saadaan aikaan. Kaksi asiaa. Ensinnäkin olen todennut, että te, tulemme tekemään työtä tämän joukkokanneasian osalta ja voitaisiin antaa mahdollisuus suurelle joukolle kuluttajia yhdessä mennä oikeuteen. Olen myös yhtä mieltä siitä, että meidän olisi ajateltava uutta mekanismia – en halua antaa mitään konkreettisia määrittelyä tälle, onko se sitten oikeusasiamies vai mikä, mutta meidän on järjestettävä paremmin erityyppiset vaihtoehtoiset ja ratkaisuja menettelyt Euroopan unionin sisällä. Ja ehkä olisi äh, saatu aikaan lisää tietoa kuluttajille. Sitä on puutetta. Kuluttajien on tiedettävä, että, että heillä on mahdollisuus mennä alustan ulkopuolelle ja siirtyä tällaisen sisäiseen riittojen ratkaisumenettelyyn, mutta olen yhtä mieltä, että ongelmia on näiden alustojen kanssa, jotka sijaitsevat EUn ulkopuolella. Thank you very much for your answer and your commitment to stop the... Kiitos. Kiitos vastauksista ja sitoumuksesta siihen, että oikeusjärjestelmää ei yksityistettäisi. Ja sitten puhuitte myöskin vaarallisista tuotteista online-alustoilla, mutta online-alustat eivät ainoastaan levitä fyysisiä tuotteita, mutta olevat kontakteja. On jo selvitetty, että e- e- epäselvät kolmisen tahojen välittäjien vastuvelvollisuuskysymykset luovat eroja ja johtavat mielivaltaisen päätöksentekoon ja se vaikuttaa esimerkiksi kansalaisten ilmaisuvapauteen on verkkoalustoilla erityisesti, kun filtreitä eli automaattista päätöksentekoa käytetään. Miten te voitte varmistaa, että kaikki automaatio, joka saa oikeutensa, joka saa, epäsuorittaa suoraan sanot luvat, miten tämä filtteröinti saadaan kunnettamaan perusoikeuksia? Olette nähneet, että puheenjohtajaehdokkaan ehdokkaan ohjelmassa että 180 päivän aikana työskennellään digitaalisen maailman kanssa ja monet komissaarit työskentelevät tässä ja toimenpaneva varapuheenjohtaja on heitä vastuussa ja minä tulen tekemään ehdotuksia lainsäädännöksi, joka koskee tekoälyn eettisiä puolia. että sekä tekoälyn että algoritmit. ensin, mitä on ongelmia? ensin saadaan oikeaa informaatiota mikä on sovelluksen sisällä oleva järjestelmä siihen. Toiseksi voiko kuluttaja saada mahdollisuuden valita robotin sijasta ihmisen suhteen jonkun kanssa, jos pyrin tekemään jotakin. Ja siihenkin jotain mahdollisuuksia, mutta on myös erittäin tärkeää viranomaisille, kansallisille viranomaisille, jotka ovat vastuussa valvonnasta tai tuomareille, että heillä on kyky ymmärtää, mitä on tapahtunut ja se saa mitään informaatiota, ja ei ole mahdollista testata eri sovelluksia, että voi aidosti kontrolloida ja päättää kuluttajan suojasta. Tämä uskon, että meillä on valtava tehtävä ensimmäisenä viikkoina tunnistaa paras keino suojella ää, eettistä lähestymistapaa tekoälyyn. Se ei riitä, että internettoimijat tekevät päätöksiä, me tarvitsemme lainsäädäntöä. Kiitos. Sitten, ei anteeksi, anteeksi. Seuraava kysymys eh, on Chris Peters, EPP. Thank you, Madam Chair. I... Eh, kiitos eh, puheenjohtaja. Minä puhun Hollantia. Halusin puhua tekoälystä, koska te olette siitä jo puhuneet ja vaikutatte vakuuttuneelta siitä, että tekoälyllä on suuri potentiaali ja paljon etuja, mutta kuitenkin siihen liittyy myös uhkia. Ja esimerkiksi automaattiauto, automaattiaseet ovat tällaisia uhkia muutamana esimerkkinä. Meillä ei ole mitään eurooppalaista lainsäädännöllistä puitteistoa tässä asiassa ja siihen liittyy tiettyjä uhkia. Jos ajatellaan ei säädeltyä tekoälyä, joka pystyy esimerkiksi uhkaamaan ihmisiä ja ihmisten oikeuksia, ja että jotkut jäsenvaltiot eh, ovat lähteneet kehittelemään sääntöjä itse te olette sanoneet, että tässä on selkeä tehtävä teille eh, yhdessä kolleganne Vestagerin kanssa. Nyt ihan konkreettisesti, mikäli mahdollista, vastata konkreettisesti. Mitä aikataulua te ajattelette ja tuleeko se olemaan horisontaalinen vai tuleeko se olemaan sektorikohtainen? Miltä näyttää lainsäädäntöpuitteisto? On tärkeää myös, että parannetaan eh, yritysten kilpailukykyä niin, että heillä on pääsy big dataan ja että samalla huolehditaan kuitenkin perusoikeuksista oikeuksista, kuten tietosuojasta. Ja sitten eh, mitä tehdään, jos eh, tapahtuu eh, uhkia ja, ja rikkomuksia valvomattomuudesta? Kiitos. Minä sanoin jo, että ensimmäinen tehtävä tässä on, että yhdessä kollegoiden kanssa laaditaan uusi puitteisto, jossa huomioidaan tällainen yhteiskuntamme modernisoituminen ja uusiutuminen. Ja meidän täytyy löytää humaaninen tapa hoitaa asia. Se ei ole helppoa tietenkään, mutta minä annoin tässä jo esimerkkejä edustaja Melkiorille tästä asiasta. Mutta ensimmäinen tällainen periaatteellinen lainsäädännöllinen puitteisto tulee olemaan horisontaalinen ja sen jälkeen sitten sektoriaalinen, koska on hyvin paljon eri elementtejä, mitä tulee esimerkiksi liikenteeseen, kuljetuksiin, terveyteen ja monissa muissa asioissa on välttämätöntä ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin. Mutta minulla on muitakin asioita, tehän viittastekin näihin ongelmiin, nimittäin vastuukysymykset. Annan tästä esimerkin. Otetaan esimerkiksi tämä itseohjautuva auto, automaattiauto. Vaikkapa Brysselissä tapahtuu onnettomuus. Kuka on vastuussa? tällaisen automaattiauton omistaja, joka ei itse asiassa ole tehnyt mitään. Tämän auton valmistaja ehkä, mutta ehkäpä myös äh, ne ihmiset, jotka laativat uusia äh, apseja tai uutta teknologiaa. Joten meidän täytyy miettiä uudenlaisia kehityskulkuja säännöissä ja samoin myös tuoteturvallisuudessa ja niin edelleen. Mutta vastuukysymys tulee olemaan hyvin tärkeätä ja silloin on tärkeää tehdä yksityiskohtaisia analyysejä monilla eri sektoreilla, jotta voimme olla varmoja siitä, että voimme identifioida sen todellisen vastuu, vastuullisen. Kiitos. Dank u wel voor het Kiitos vastauksesta. Lisäkysymykseni on, että tietyissä analyyseissä lähdetään siitä, että 70 prosenttia taloudellisista eduista tulee tulemaan USAlle ja Kiinalle. Oletteko te samaa mieltä? Ja toiseksi, mitä me voisimme tehdä? Ja mikä on oikeastaan se syy, miksi 70 prosenttia, se on erittäin korkea prosenttiosuus, menisi USAlle ja Kiinalle? Ik deel zo'n analyse, No, öö, olen samaa mieltä analyysistä, mutta en ehkäpä tuosta prosenttiosuudesta. Mutta meillä on yksi öö, etu kuitenkin. Meidän täytyy lähteä innovoimaan enemmän. Muistan neuvostossa Lissabonissa yli 20 vuotta sitten. Silloin meillä oli prosessi käynnissä, jolloin sanottiin, että ehkäpä 10 vuoden kuluttua tai 2010 saamme tuloksia. Meillä oli nimittäin uusi projekti silloin Eurooppa 2020 ja nyt on jo melkein Eurooppa 2020, joten jotain täytyy tehdä. Mutta meidän etumme on se, että meidän täytyy antaa todellista tukea innovaatiolle esimerkiksi startuppien ja muiden kautta. Ja sen lisäksi, että meillä on tietynlaisia standardeja, jotta voimme oikealla tavalla samalla huomioida perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Ja äh, sen lisäksi äh, tietosuoja on erittäin tärkeä. Parlamentti oli tässä hyvin vahva. Sen vuoksi meillä on nyt siitä säännöt. Ja tällä hetkellä äh, nyt kehitys on lähtenyt samaan suuntaan USAssa. Ei ehkä ihan täysin, mutta kuitenkin samansuuntaisesti. Eli tässä voi tapahtua tietty muutos myös tässä trendissä. Kuten te sanoitte, meidän täytyy todellakin saada aikaan todellista yhteistyötä ja yhteistoimintaa innovaatioiden ja perusoikeuksien välillä. Ja siinä meillä on etu verrattuna moniin muihin toimijoihin. Thank you very much. Um, the next question now. Kiitos ja seuraava äh, kysymys on sitten edustaja äh, Wolters. Ja, welkom meneer Reinders. Uh, äh, Kiitos herra Reinders. Cycling, actually. Minulla on itse asiassa kysymys pyöräilystä mutta koska pyöräily ei ole teidän salkossa, kysymys on kuitenkin myöskin joukkokanteesta. Ja kontekstina ne skandaalit, joita meillä on ollut viime vuosina esimerkiksi Ryanairissa, Dieselgate ja nämä vialliset silikonirintaimplantit. Ja kysymys on kollektiivisesta joukkokanteesta, jolle eurooppalaiset kansalaiset saisivat oikeussuojakeinoja, jotka ovat kollektiivisia. Puhutaan Dieselgateista. Minä pyöräilen Euroopan parlamentin pari kertaa viikossa ja liikennevaloissa hengittelen monien autojen pakokaasuja, autoja, jotka ovat viallisia ja monet muutkin pyöräilijät samaan aikaan. Kysymykseni teille on, miksi komissio on sitä mieltä, että jos minä omistan Volkswagenin, Minulla tulisi olla oikeus muiden omistajien kanssa viedä äh, Volkswagen oikeuteen, mutta jos minä hengitä ja minulla ei olisi tuota oikeutta. Enkä minä ole asianomainen. Eikö minun muilla pyöräilijällä pitäisi olla oikeus suojakeinoja? To be very, uh... Ihan konkreettisesti, Rova Voters. Haluaisin sanoa, meidän täytyy ensiksi hyväksyä uusi direktiivi näistä edustuksellisista kanteista, joukkokanteista. Ja toivottavasti saisimme marraskuussa neuvoston kannan. Me tarkastelemme tätä. Ja totta kai tässä täytyisi olla eri toimijoita, jotka pitää sertifioida, niin että voivat ajaa juttuja kuluttajien edessä. Josta sitten ajattelee tällaisia juttuja, vaikka keskustella komission kanssa että voisi olla edustajakanteita, ei ainoastaan kuluttajille. Kysymyksen koskee Brysselin ilmaa, mutta eh, voisiko se miksei sitten jotain ympäristörikoksia ajatellen, miksei olisi mahdollisuus kanteita nostaa tällä alueella. Olen kuluttajasuojasta vastuussa. Minä yritän ja toivottavasti saan leustan kannan jo marraskuussa. Ja minä pyydän tässä edustajakanteessa saamaan joukkokanteet aikaan. Ja tästä saadaan sopimuslainsäädäntö vallan käyttäjän kanssa tuota voitaisiin käyttää esimerkkinä, jolla annetaan jotain oikeuksia kansalaisille – näissä tilanteissa. Ja tässä täytyy keskustella muiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa eri toimien kanssa. Mutta mehän selitämme koko ajan, me haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan, me haluamme, että Euroopasta tulee johtaja Pariisin sopimuksen jälkeen ja niin poispäin. Olen varma, että kuluttajasuojan jälkeen lisäksi täytyy myös kyetä suojelemaan kansalaisia heidän oikeuksensa rikkomisesta, esimerkiksi heidän ympäristöoikeuksiensa rikkomisesta. Mutta tästä täytyy keskustella muiden äh, komissaisen kanssa ja parlamentin kanssa, mutta olen varma, että Tämä edustajakanne direktiivin myötä lähetämme selkeän viestin, että täytyy jossakin tapauksessa olla mahdollista ryhtyä ajaa joukkokannetta ja ei välttämättä ainoastaan kuluttajan tapauksessa. Thank you for that. Kiitos vastauksesta. Pitäis, lohduttaako tämä minua vai huolestuttaako tämä minua? Kumpikin tulkinta on mahdollinen, koska sanotte pari asiaa, jotka ovat olla ristiriitaisia, mutta sanotaan, että tämä lämmittää sydäntä. Saisinko saada sitamuksen, että teette mahdollisimman paljon, että saisitte edustajakannetta koskevan umpiso, solmun auki neuvostossa. Miten te teette sen? Ja voisitteko sitten kertoa sitoumuksistanne, että tarkastelisitte direktiivin sovellusalaa, niin että muutkin huolestuneet kansalaiset voisivat sitä hyödyntää? Sori, toistan, koska oli hyvin selkeä. Haluan äh, savun neuvoston kannasta marraskuussa käytän vaikutusvaltaa ja kontakteja, jotta se onnistuisi. Mutta tiedätte, mitä vaikeuksia meillä on. Ja sen jälkeen jatketaan direktiivin parissa. Tulen puhumaan muiden komission jäsenten kanssa, ehkä parlamentin kanssa, niin että voisimme laajentaa tätä joukkokanteisiin muilla alueilla. Me lähetämme selkeä viestin täällä. On vaikeaa selittää sitä, että me haluamme olla Euroopan tasolla johdossa use, useilla alueilla, mutta sitten jättäisimme tekemättä näitä aloitteita. Voitte olla varma, että työskentelen tämän parissa. Sanoin tämän jo kerran ja vahvistan sen nyt. Question comes from Madam. Ja seuraava kysymys on sitten edustaja Hautala vihreistä. And, um, uh, welcome. Kiitoksia oikein paljon. Tervetuloa teille, hyvä komissari ehdokas. Minulla on kysymys, joka liittyy oikeusvaltiomekanismin tärkeään ulottuvuuteen. Paitsi oikeuslaitos myös ja kansalaisyhteiskunta on joutunut iskun kohteeksi Euroopan sisällä monissa tapauksissa. Kuinka aiotte suojella kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen aktivisteja, joihin iskut on kohdistuneet? Olen maininnut esimerkkejä, vähimmistöoikeudet, HLBT-yhteisön oikeudet ovat uhattuina, on hiljattain ollut iskuja muun muassa Puolassa heitä vastaan. Haluaisin tietää, kuinka aiotte suojella kansalaisyhteiskunnan edustajia heidän oikeuksiaan. Thank you, Mrs. Adela, for your... Kiitoksia tästä kysymyksestä, edustaja Hautala. Tämä on todellinen ongelma ei ole kyseessä ainoastaan rikkomusmenettelyiden tai artikla 7 menettelyn aloittaminen äh, oikeusvaltion periaatteen rikkomisesta. Meidän on toimittava myös tehokkaasti kentälle ja saatava tukea eri toimijoilta. Ja meillä on kapasiteettia tässä toimia. Meillä on tietenkin ohjelmia arvoista esimerkiksi ja myös rahastoja. Olen oikein tyytyväinen siihen, että nykykomissio on pyrkinyt säilyttämään tämän budjettitason tulevassa MFFssä on tärkeää, että molemmat lainsäätäjät ovat tässä mukana, mutta on myös tärkeää antaa tukea eri toimijoille kansalaisyhteiskunnassa ja varata muun muassa rahoitusta. Heille samaan voidaan tehdä kouluttamalla ihmisiä ja antamalla asiantuntijuutta EUn tasalta, koska meillä on mahdollisuuksia antaa tämän tyyppistä tukea myös. Olisi hyvin tärkeää kohteeksi nämä tärkeimmät vaikeat ongelmat. Meillähän on linkki tämän mekanismien vuosittaisen oikeusvaltioraportoinnin ja näiden hankevalintojen välillä. Hankkeet, joita tuemme kansalaisyhteiskunnan kanssa, jonka kautta voidaan puuttua tilanteisiin kentällä. Olen tehnyt työtä vuosia tämän asian parissa. Minä olin valtiovarainministerinä Belgiassa ja olen puolustanut vähemmistöjä ja HLBT-yhteisöä. Ja kaikissa tapauksissa tietenkin tämä on yksi huolista, vain, tämä on vain yksi ryhmä, mutta meidän on toimittava hyvin aktiivisesti kentällä, ei ainoastaan näissä yleisissä menettelyissä, vaan budjettista tulevat varat ovat hyvin merkittäviä. Pyrin puolustamaan korkeakykyämme rahoittaa monia kentällä toimivia järjestöjä. Jos meillä on tällainen ehdollisuus MFFn ja oikeusvaltion välillä, mikäli rahoitus keskeytetään, on pystyttävä suoraan rahoittamaan tiettyjä järjestöjä, koska olisi harmi, jos oikeusvaltiomekanismin takia yhteiskunta jäisi ilman rahoitusta. Äh, commissioner designate. Ähm, Kiitos Vastauksessanne kollega Woltersille te viittasitte Pariisin sopimukseen. Ja nyt on ilmestynyt tiettyjä asioita päästä oikeuteen ilmastoasioissa. Meillä on EU-ssa paljon tässä niin kutsuttu ihmisten ilmastoasiat ja he eivät ole saaneet oikeutta ja tavallaan tässä on rikottu heidän oikeuksia, joten onko tässä nyt kysymys siitä, että jos on kysymys vaikkapa rikko, vakavista rikkomuksista ihmisten oikeuksiin, kun maat yrittävät taistella ilmastonmuutosta vastaan ja näiltä e-, estetään pääsy oikeuteen. Millä tavalla näiden ihmisten oikeudet voitaisiin varmistaa? Jos me sitoudumme johonkin, pitäisi olla mahdollisuus todeta nämä sitoumukset. No, parlamentti voi katsoa sitä komission suuntaan. Kansalliset parlamentit voivat tehdä sen, mutta tämä on myös kehitystä ja kyllä kansalaisten täytyy todellakin voida hyötyä tästä sitoumuksesta, Pariisin sopimuksesta. Minun mahdollisessa salkussani toistan, me tulemme hoitamaan tällaisen toimen, joka antaisi mahdollisuuden ryhmäkanteelle kuluttajille. Joten minkä takia ei voisi olla samanlaista lähestymistapaa kansalaisille muilla aloilla? Toki sama suojelu, toki, mutta pitää olla tietyt takuut siitä, että ne ovat sertifioituja kansalaisjärjestöjä ja että tässä ei ole myöskään mitään eturistiriitoja, koska en halua mitään tällaista niin kuin USAssa on ollut, mutta vahvistan, että työskentelen tähän suuntaan. Um, Kiitos komission jäsen. Ja seuraava kysymys on Le Breton eh, ID-ryhmä. Euh, Päivä Rende. Päivähän Teidän prioriteetteni on saada aikaan se, että oikeusvaltioperiaatteita kunnioitetaan kaikkialla Euroopassa. Teillä on kaksi olennaista keinoa saavuttaa tämä yhtäältä Tämä tänne kunkin maan tilanteen arviointi. Tätä vähän huolestettavasti kutsutaan minun mielestäni vuosittaisesta inklusiivisesta prosessista ja toisaalta rahoitussanktiot. Ettekö te ajattele, että kaikki tämä tulee johtamaan siihen, että jäsenvaltiot ja siihen puututaan liiallisesti. Tämän relevantti kysymys, koska täällä on aika laaja oikeusvaltioperiaatteesta, koska kirjallisessa vastauksessa tote, totesit, että sosiaalinen oikeus, äh, sitä pitää toteuttaa samaan laajasti, eikö se mahdollista sitä, että te käytte Unkarin ja Puolan kimppuun niin myöskin Ranskan, koska Ranskassa äh, esimerkiksi ne keltaliivit ää, äh, haastavat valtion sosiaalisessa oikeudessa ja sitten onko teillä komissiossa oikein riittävät välineet politiikan kannalta, koska, koska Jourova ja Greco ovat kilpailijoita, joilla on suunnilleen samat ää, saamat oikeudet perusoikeuksien kunnioittamisen suhteen, sitten, sitten, sitten puolustusministeri ja sitten hallituksen muodosta, ja teillä on erittäin ainutlaatuinen tilanne Euroopassa. Miten te voitatte tämän tilanteen? Kussakin jäsenvaltiossa aika pieni määrä kuninkaallisia, ää, kuninkaallisia hallituksen muodosta, ja tiedätte Ranskan tilanteen. No palataanpa nyt sitten ää, oikeusvaltiokysymykseen se, mitä me tällä pyrimme aikaansaamaan, se on sitä, mitä parlamentti on halunnut jo lokakuun 2016 vaatimuksessa, ja sitä minä olen myöskin neuvostossa ajanut ää, äh, tässä vertaisarvioinnissa, että analysoidaan kunkin valtion tilanne syrjimättömällä tavalla. Sanoitte, että menee aika pitkälle tai vähän liian pitkälle, mutta me teemme tämän samalla lailla budjettiasiossakin. Te tiedätte, että meillä on analyysejä, ja sitten on kysymys eh, vahvasta Euroopan kriteereistä neuvoston tasolla ja neuvoston tasolla. Ja tilanne on syrjimätön jäsenvaltiota kohtaan, mutta menettely on aktiivisempi, jos jäsenmaassa on ongelmia. Tämä koskee mekanismiakin. Jos tarkastellaan oikeusvaltiotilannetta kaikissa jäsenmaissa, on suosituksia ja kritiikkiä, ja tämä on inklusiivista. Eli ollaan dialogissa jäsenvaltioiden kanssa on tämän syrjimätöntä erityisesti ennaltaehkäisemistä. Pyritään välttämään sellaisia tilanteita, jotka johtaisivat aitoihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja tässähän menettely on tärkeä. Eurooppalaisten täytyy hyväksyä sen, että puhutaan siitä, miten he ymmärtävät arvojen täytäntöönpanon Euroopan projektilaissa merkityksessä. Kaikkea puhuu arvopohjaisesta projektista. No kyllähän nyt kannattaa sitten tarkastaa, onko meillä samat johtopäätökset ja onko meillä sovelletaanko jäsenvaltioiden niin tasolla samaa oikeusvaltioperiaatetta? Meneekö tämä liian pitkälle? Sosiaalinen oikeus on äh, olennaista Euroopan projektista, eli on ilmeistä, että tätä käsitellään samalla tavalla EU-ssa. Minä haluaisin, ja sen sanoinkin, että työskennellään yhdessä. Eli komissio, Rova Jourova tulee äh, raporttiin perusoikeuskirjasta, Tuolla olemaan raportti demokratiasta minun tavoitteen niin, että niputetaan kaikki tämä jossain vaiheessa ja sitten meillä on perusasioista keskustelu eri instituutioissa instituutioiden kesken ja parlamentilla on täydet oikeutensa tässä prosessissa. Merci de votre réponse, mais je... tästä vastauksesta. Olen edelleen sitä mieltä, että teillä on tässä kolme tointa ja tämä on ongelma. Tämä ei ole ollenkaan sellainen malli, jota toivon oikeusvaltiolta. Halusin vielä vastata siihen, mitä Sitten Ennen kuin virrat, virta meni, sanoitte aivan oikein mielestäni, että yhteistyö on parempi kuin sanktiot, mutta äh, sanoitte näin, mutta sitten kuitenkin käännytte tuolle sanktiotielle. Olen huolissani siitä, sanoitte, että olisi otettava käyttöön tällainen ehdollisuus ähm, oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisen ja monivuotisen rahoituskehyksen välille. Tämähän te sitten myös tuomitsitte nationalistisen retoriikan ja nämä kansakunnat, jotka haluavat dominoida eikä tehdä yhteistyötä. En oikein ymmärrä, mihin valtioihin oikein viittaatte. Euroopan unionissa kaikki tämä mielestäni heijastelee hyvin äh, tällaista pirstoutunutta kuvaa Euroopan unionista. Mikä on teidän mallinne? Haluatteko federalistisen Euroopan? Minkä aseman jätätte kunkin äh, kansakunnan vapaudelle Euroopan unionissa? Si vous me faites... haluaisin rauhoitella teitä, jos te luotatte minuun, niin mahdollisimman nopeasti hankkeudun eroon näistä belgialaista toimista, niin sitten kun puhuin täällä kansakunnista, niin kaikki varmastikin voivat äh, tunnistaa Euroopan unionin ulkopuolisia äh, kansakuntia, jotka toimivat yhä yksipuolisemmin ja ovat yhä vähemmän mukana tässä monenvälisessä projektissa äh, johon tässä viittasin, Euroopan unionihan on hyvin pitkälle kehittynyt monivälinen yhteistyörakenne. Jäsenvaltioilla tietenkin on oma roolinsa ja ne itse ovat päättäneet rakentaa tätä yhteistyötä. Ja koko Euroopan unioni perustuu jäsenvaltioiden tahdolle e, syventää tätä yhteistyötä ja todellakin haluaisin jättää merkittävän roolin valtioille tässä toimintapolitiikan harjoittamisessa, niin kuin tänä päivänäkin on. Mutta aina kun ajatellaan, että lisäarvoa tulisi yhteisestä työstä, erityisesti suhteessa kansainvälisiin toimijoihin, niin varmaankin kannattaa pohtia, pitäisikö kyseinen päätös tehdä mieluummin EU-tasolla. Tämä on tasapainotilanne, johon on pyrittävä e, näin sanktioiden välttämisestä vielä. Jos meillä on tällainen vuotuinen kertomus, niin sen tarkoituksena on juuri korostaa e, e, ennaltaehkäisiä eikä jäädä ainoastaan sanktion tielle, jota on tähän asti harjoitettu. Tietenkin sitä on jatkettava, mutta on syvennettävä tätä ennaltaehkäisyn polkua. The next question comes from Mr. Stankanelli. Kiitos. Seuraava on edustaja Stankanelli, ECR-ryhmä. There, he is. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Euroopan unionin tekijänoikeusviranomaisen mukaan väärentämisestä tai väärennetystä tuotteista johtuvat kulut. Tässä on mukana vaatteet, lääkkeet ja muut määrän 60 miljardia euroa vuodessa. Italian osalta vuosittaiset hävikit väärentämisen takia on 10 miljardia euroa vuosittain siis. Eh, tämä Euroopan virasto toteaa, että Euroopassa on tätä kautta eh, jopa melkein puoli miljoonaa työpaikkaa. Teidän salkkunen kuuluu myös kuluttajien suoja. Kuinka te aiotte tehdä, auttaa kuluttajia tekemään hyviä valintoja niin, että ei ostettaisi väärinnettyjä tuotteita, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voitaisiin väärentämistä estää? Je vous remercie pour, pour cette question sur euh, les rôles que l'on peut... Kiitän teitä tästä kysymyksestä. Väärentäminenhän rikollista toimintaa. Ensinnäkin tämä on tietenkin tullin tehtävä, on pyrittävä havaitsemaan nämä tuotteet rajan ylityksissä. Tietenkin tämä edellyttää yhteistyötä, johon tarvitaan myös johtavan varapuheenjohtajan toimintaa, joka vastaa taloudesta. Jäsenvaltioiden on tietenkin otettava käyttöön sanktioita henkilöitä kohtaan, jotka ovat tekemisissä väärennettyjen tuotteiden ja kaupassa oikeuden puolella Eurojust on elin, joka helpottaa oikeudellisen viranomaisten yhteistyötä erityisesti kun ajatellaan äh, tekijänoikeus- äh, ja teollisoikeuksiin liittyvään rikollisuuteen. Eurojustissa on juuri laatamassa kertomusta koskien näitä haasteita ja parhaita käytänteitä, joilla voitaisiin vastata tämän tyyppiseen rikollisuuteen. Eli voimme näin jäsenvaltioiden välillä vaihtaa näitä parhaita käytäntöjä. Kuluttajasuojasta kun puhutaan verkkokaupasta, niin äh, kyseisen alustan on annettava kaikki äh, välineet käytettäviksi niin, että estettäisiin väärennettyjen tuotteiden myönti, myynti, kunhan se on tunnustettu. Tässä on kehitettävä siis alustojen työtä. Tämä edellyttää myös ähm, kuluttajasuojaa, viranomaisten yhteistyön syventämistä. Uskon, että voimme tässä päästä eteenpäin. Ja varmastikin toi tilastojen ja muiden tietojen kautta voimme osoittaa, kuinka merkittävää tämä ala on ja toimittava niin, että koordinaatioita vahvistetaan. Kuten sanoin, teemme työtä Eurojustin kanssa. Eurooppalaisilla on jo olemassa sanktioita ja toimia e, jäsenvaltion taholta on katsottava, pitääkö mennä pidemmälle. Tällä hetkellä uskon, että koordinaatiota olisi vahvistettava merkittävästi. Grazie, eh, signor commissario. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Puheenjohtaja von der Leyen on todennut, että hän käyttäisi tällaista yksi ulos, yksi sisään periaatetta. Te omalla alueellanne, kun ajatellaan teidän salkkuun kuuluvia, kuuluvia toimivaltuuksia, mistä olette valmis karsimaan, kun kyseessä on tekijänoikeuksien vastainen lainsäädäntö, ja että voitaisiin suosia pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät omaa toimintansa suojelemaan ja voi olla, että ne voivat tuottaa suurempia määriä. Si, je vous avouerai tout d'abord que je n'ai pas encore fait de liste de... No on myönnettävä, että en ole vielä tehnyt mitään li- luetteloa lainsäädännöstä, jonka poistettaisiin. Uskon, että niin kuin useimmissa vastauksissa ja kirjallisissa vastauksissa olen todennut, me tulemme tekemään työtä niin, että voimme muuttaa ja tarkastelemaan uudelleen tiettyjä direktiivejä erityisesti koskien näitä pk-yrityksiä. Tästä asiasta uskon, että, bon, että voimme jatkaa työtä niin, että rajoitetaan pk-yrityksille koituvaa hallinnoista taakkaa ja lukkotilanteita, jotka saattavat haittaa pienten yritysten ja startup-yritysten äh, toimintaa, jotka eivät samalla tavalla voi vastata näihin velvollisuuksiin kuin suuryritykset. Euroopan parlamentti on tehnyt hyvää työtä tietosuojan osalta. Usein äh, kritisoidaan yleistä tietosuoja-asetusta, mutta siinä on kuitenkin mukana yksinkertaistetut säännökset pk-yrityksiä varten, joten tässä hengessä pyrin tekemään työtä mahdollisuuksien mukaan poistettaisiin näitä turhia säännöksiä, jotka koskevat pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä. Thank you. Um, before I come to Mr. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Arimonille, haluaisin sanoa, että me, te olette puhuneet nyt äh, hieman äh, ylitse aikojen. Voisitteko te pitää kiinni minuutissa ja jos joku voi esittää kysymyksensä alle minuutin, se olisi vielä parempi. Edustaja Arimon. Bonjour, Monsieur Reinders. Päivä herra Renders, tervetuloa parlamenttiin. Käytän myös äidinkieltäni saksaa. Fluggastrechte. Te tiedätte varmastikin tämän lento matkustaja-asetuksen. Tiedätte sen varmasti myös sen vuoksi sen, että monet kuluttajat tietävät tämän. Ja eh, että tämän asetuksen eh, periaate on hyvä, koska se on kaikissa sama. Minä olen eh, tutkinut tässä tai yrittänyt yhden, yhtenäistä rikkinäisten tuotteiden takuaikaa, niin että se olisi kaikissa maissa sama, niin että voisimme välttää sen, että kauppa ja ostajat, kuluttajat joutuvat taistelemaan useiden eri järjestelmien kesken. Sitä ei osaa kuluttaja eikä pienyrittäjä. Sisämarkkinoilla täytyy kaikki, kaiken täytyy olla samalla lailla ja ymmärrettävistä. Oletteko te samaa mieltä, että mitä tulee kuluttajasuojaan, niin sisämarkkinasäännöt ovat ymmärrettävissä vain, jos ne ovat samanlaiset? Eli meidän täytyy saada kuluttajasuojassa täysin harmonisoidut säännöt. L'objectif doit être celui... Tuo pitäisi olla tavoite. Vastaukseni on kyllä on halua harmonisoida, erityisesti kun takomekanismi, kun kuluttajat kääntyvät toimijoiden pari, jotka toimivat useammassa maassa, siinä voi olla suuria ongelmia. Me pyrimme maksimaalisen harmonisointiin kuluttajan kannalta jollain tavalla, ja useammat lainsäädäntövälineet ovat pyrkineet tähän, eli mahdollisimman suureen lähetämiseen – se ei merkitse, etteikö tapauksia voi tarkastella myös yksittäin. Ehkäpä ei sillä alueella, kun te mainitsitte, mutta pitäisi mainostaa se, että jotkut asianvaltijat voisivat mennä pitemmälle kuluttajan suojassa. Erityisesti kun kysymys on kuluttajissa, jotka ovat haavoittuvimmassa asiassa. Ja komissiolla on aloitteita myös tälläkin alueella. Mutta äh, kun kysymys on lentoyhtiöistä ja kuluttajien oikeuksista, meillä on erittäin monimutkainen tilanne – yhden matkatoimiston konkurssin tapauksessa kyseessä on 6000 ihmistä, mutta meillä on direktiivi, joka koskee pakettimatkoja. Meillä ei ole matkustajien suhteen samoja toimintamahdollisuuksia, kun kysymys on lentoyhtiön konkurssista. Meillä pitäisi olla Euroopan tasolla oikeudet taattu, jos mahdollista, harmonisoimalla oikeuksia. Jos ajatellaan, että tämä olisi tapahtunut matkatamisen suhteen, niin kukille olisi käynyt näin siinä tapauksessa. Eli tilanne on erilainen kuin lentoyhtiön siinä tapauksessa. Mutta vastaakseni erittäin myönteinen kysymyksen suhteen meidän täytyy lähentää lainsäädäntöä, mutta välttää tiettyjä tilanteita, jotka koskevat esimerkiksi haavoittuvimpia kuluttajia ja välttää toisivat mennä vielä pitemmälle. Kiitos äh, vast- vastauksesta menisin askelen pitemmälle ja kysyisin, olisitteko te valmis tekemään tällaisen tarkistuksen, tarkistamaan kaikki kuluttajasuojasäännöt ja katsomaan, missä me voisimme ottaa käyttöön jo täysharmonisoinnin, eli skriinattaisiin kaikki säännöt, joita on, ja voitaisiinko ne sitten harmonisoida täysin. Toinen asia, toimeksiantokirjeen mukaan te olette vastuussa myös PK-yritysstrategiasta ja sen kehittelystä. Te sanoitte edelliselle puhujalle, että tarkastelette, mitä toimenpiteitä voitaisiin tehdä. Mutta voisitteko te tässä valiokunnassa kertoa meille nyt, mitä konkreettisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotka teidän mielestänne voisivat helpottaa PK-yritysten elämää, koska ne kuitenkin tarjoavat 80-90 prosenttia työpaikoista. Et kun on tämä kymmenen hengen yritys, miten sen elämää voitaisiin helpottaa? répondre aux deux questions. La première... Vastaus kahteen kysymykseen. Ensimmäinen vastaus on kyllä. Täytyy voida kertoa arvio. Toistan vastausta vastauksen edelliseen kysymykseen. Täytyy pyrkiä maksimaaliseen harmonisointiin. On, on joitakin tapauksia, joissa tarkistukset osoittavat, että täytyy jättää jäsenvaltiolle marginaalia, että ne voivat mennä pitemmälle – ja voisi olla erittäin kiinnostavaa tunnustaa näitä konkreettisia piirteitä näissä tapauksissa. En äsken puhunut tietosuoja-astuksesta sinänsä, mutta me menemme digitalisoitumisen suuntaan. Ja lainsäädännön täytyy ottaa huomioon tämä digitaalinen maailma, täytyy olla yhä tarkempi pienten ja keskisuurten yritysten kykyyn löytää maailmansa tässä maailmassa niin, että niitä koskisi aivan yhtä laajat säännöt kuin muilla toimijoilla. Ja tämä koskee jo yleistä tietosuoja asiasta. Siellä on erityismääräyksiä ja täytyy olla vastaessa toimissa olla tarkkana, kun meillä on koko joukko lainsäädäntöä, joka koskee erityisesti tekoälylainsäädäntöä. Thank you very much. The next question Kiitos. Ja seuraava kysymys eh, on Vahasa Turdunua. Gracias, presidenta. Eh, señor Didier, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Didier. Maailma todella muuttuu, kuten sanoit. Rikollisuus ja rankaisemattomuus myös on globalisoitunut. Sisäasioiden komissaari ehdokas totesi, että poliisi yhteistyöllä on valmistauduttava vastaamaan näihin kuollisiin kulmiin ja uusiin nouseviin haasteisiin oikeudellisen alan yhteistyö on samassa tilanteessa. Tarvitaan tun- tehokkuusta, jotta voidaan vastavuorosta tunnistaa oikeuden tekemät päätökset yhteisellä oikeudenvapauden alueella. Meidän on vahvistettava takeita ja väitettävä väärinkäytöksiä ja puolustettava oikeudellisia järjestelmiämme ja oikeu- demokraattisia oikeusvaltioitamme euro- pidätysmääräyksen kautta pahimmat rikokset eivät voi jäädä rankaisematta. On olemassa parantamisen varaa näissä listauksissa, jotka koskevat muun muassa demokratian suojelua ja oikeusvaltiota. Olen ymmärtänyt, että jos samaan aikaan selkeitä kompromisseja parlamentissa, jos näin on, tuletteko uudistamaan eurooppalaista pidätysmääräystä, jotta sitä voidaan parantaa ja sopeuttaa? Onko näin? No, merci pour, pour euh, ce, ce retour au, au mandat d'arrêt. Kiitoksia, kun palasitte tähän pidätysmääräyskysymykseen. Kaiken kaikkiaan yhteistyön tiivistäminen ja oikeusjärjestelmien välillä on asia, jota olemme viemässä todella pitkälle koskien Euroopan unionin taloudellisia etuja. Meillähän on ensimmäistä kertaa nyt käytössämme eh, Euroopan syyttäjävirasto, joka voi tehdä tutkimuksia ja Ähm, vetää näitä tahoja oikeuksiin ja myös äh, toimivaltuuksia voitaisiin laajentaa. Pidätysmääräyshän oli yksi menestystarina koskien tätä eurooppalaista yhteistyötä. Mehän olemme viime aikoina hyvin onnistun, äh, saaneet hyvin paljon näitä pidätysmääräyksiä ja, ja puolet niistä onnistui. Tämä on todella on mm, lyhentänyt a, a, aika ikkunoita. Kuinka voisimme vielä parantaa tilannetta? Muistutinkin tästä jo tuomioistuin on antanut noin 40 päätöstä, joiden kautta voitaisiin mahdollisesti parantaa ohjeita, joita on annettu jäsenvaltioille niin, että saataisiin aikaan tasapainon mm, näiden syytösten tehokkuuden ja mm, puolustus, puolustuksen oikeuksien välillä. Komissiossa ollaan arvioimassa tilannetta ja uskon, että tässä tapauksessa on varmistettava se, että kaikki jäsenvaltiot asianmukaisesti toteuttavat näitä ja näihin juuri tehostetaan mekanismia niin, että todella jäsenvaltiot oikeasti toteuttavat tätä pidätysmääräystä. Jos tilanne olisi selkeä, niin sitten voitaisiin ryhtyä rikkomusmenettelyihin ja niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät näin toimi. Kuten muistutin, niin mikäli arviointi osoittaa, että muutoksia olisi tehtävä eurooppalaisen pidätysmääräyksen, niin olen aivan valmis tekemään tällaisia muutosehdotuksia. Tietenkin se edellyttää keskustelua myös parlamentin kanssa. Tarvitsen tietenkin Euroopan parlamentista enemmistön, jotta tämä muutos voitaisiin saada läpi ennen kuin se viedään neuvoston, mutta näin todella tehostetaan – tiettyyn tyyppisten vakavien rikosten torjunta. Muchísimas gracias, señor Reinders. Kiitoksia, herra Reinders, tästä sitoumuksesta. Jokainen parannus, jokainen uudistus saa kyllä meidän tukemme. Toinen kysymys. Kirjallisessa vastauksessa sitouduitte siihen, että valvotte selkeästi direktiiviä, joka asettaa vähemmäisoikeudet tiettyjen rikosten uhrien suojelua varten. Tämä on 2012 hyväksytty asiakirja parlamentissa. Tämä koskee kaikkein hirveimpien rikosten uhrien suojelua. Ja tästä annettiin vähemmäissäännöksiä koskien menettelyä, aivan vähemmäissäännöksiä myöskin kompensoinnista. Kauniita sanoja kyllä kuultiin, mutta parlamentti näki, että jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole olleet sanansa takana. Näin todettiin 2018 Jean-Claude Juncker itse asiassa vuonna 2017 pyysi Jean Milkeltä kertomuksen, joka koskee näitä puutteita uhrien tukemisessa, kun kyseessä olivat hyvin vakavat rikokset. Hyvä herra Reinders, tarvitsemme kapinallisen komissaarin, joka suuttuu tähän kauniiden sanojen politiikkaan. Oletteko te sellainen komissaari? No, Ihan konkreettisesti jaan näkemyksenä kahdessa asiassa. Ensinnäkin täytyy tarkastaa ne sitoumukset ja täytyy tarkastaa, miten käytännössä näitä määräyksiä on noudatettu. Ja, ja, ja mitä on tehty terrorismin uhrien suhteen. Ja tiedätte, että Brysselissä ja monessa muussakin kaupungissa ja maailmassa meillä on ollut terroristi-isku, jossa on useita uhreja. Täytyy tarkastaa tämä täytäntöönpanoa, mutta tämä ei koske yksin omaan terrorismin uhreja. Meillä on tällä hetkellä koko joukko menettelyjä, mutta täytyy arvioida, miten ihmisillä on mahdollisuus ajaa juttua, miten mahdollista on tukea uhreja. Terrorismin suhteen meillä on pilottiprojekti. Voisimme lähteä tähän muihin rikoksiin ja totesin, että melkein mietinnässä 41 suositusta. Niiden pohjalta voimme laatia uusia ehdotuksia uhrien oikeuksien alueella. Thank you. The next question comes from... Kiitos. Ja seuraava kysymys on edustaja Videkom eh, sitoutumattomista. Kiitos puheenjohtaja. Olin erittäin kiitollinen siitä suorapuheisuudesta, jolla vastasitte niihin ongelmiin, tässä useimpiin epäilyihin, että hänen suhteen on herätetty. Toivon kysytä tätä. Rava van Leyen on sanonut mission kirjeessään selkeäksi, että ei voi olla mitään sijaa epäilyille komissaarien käyttäytymisestä tai integriteetistä. Arvioitteko, että vetäytyy sitten tehtävistä, kunnes asiat on ratkaistu? Siinäpä kysymys. Thank you for your question, but... Uh, Kiitos kysymyksestä mutta Johaneta puheenvuorossa sanoin, että syyttäjällä, syyttäjä totesi, että ei mitään kannattaa ei nosteta, että ei millään aikomustakaan ottaa taukoa tai eroa. Että minä aion puolustaa itseäni, sanoin sen heti aluksi, aion näin. Ymmärsin, että uusia epäilyjä herätetty. Voisinko kysyä teiltä tätä? Ajatellaan, että, että on on satatuisia viattomia ihmisiä, että pahantahtoisesti tai virheellisesti syytetään rikoksista, joita on, joita ei voi mennä töihin tai eivät voi hakea tiettyjä työpaikkoja. He kärsivät samoin, miltä heistä vaikuttaa kuten massiivisen järjestelmän järjestelmän edustajat ää, käyttävät tätä periaatetta olen syytön, kunnes on on tunnistettu syylliseksi. mä olen tämä toinen oikeusjärjestelmän periaate, mutta, äh, mutta toinen on, että oikeusta pitää jakaa samanlaisesti al, al, sekä ylhäisille että alhaisille. Näinhän se on. Kaikkien pitää soveltaa lakia samoin tavoin. niin olen nähnyt oikeusjärjestelmää syyttäjän reaktion ensimmäisessä jutussa, jos uudet ihmiset yrittävät uudestaan uudestaan uudestaan juristin sellainen reaktio tulee olemaan sama. Siksi vastasin niin kuin vastasin. Comes from Madame Kal- Kiitos. Seuraava kysymys on Kalju Ranta SND-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvä komission jäsen ehdokas. Mikäli teidät nimitetään, niin yksi teidän tehtävienne on varmistaa, että perusoikeuksia suojellaan täysin nyt digitaaliaikoina, samoin kun käytetään tekoälyä. Te jo käsittelitte jossain määrin tätä asiaa, mutta haluaisin vielä kysyä tai pyytää teitä hieman käsittelemään tätä tarkemmin ja esittää seuraavat kysymykset. Miten aiotte taata yksityisyyden ja henkilötietojen suojelun sekä syrjimättömyysperiaatteen silloin, kun kerätään tietoja ja sovelletaan niitä, ottaen huomioon, että me olemme jo nähneet esimerkkejä algoritmeista, jotka nuskivat ihmisten yksityisyyttä. Toisekseen nämä applikaatiot, niitä käytetään yhä enemmän ja enemmän ja niitä luodaan myös äh, lainsäädännön käyttöön. Millä tavalla näissä toimenpiteissään äh, huomioidaan täysin esimerkiksi suhteellisuus äh, eikä luoda mitään syrjiviä tuloksia? Ja sitten lyhyesti, tuletteko te olemaan tiukkana siinä, että komissio varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysin? Kiitos. For the second question, Tähän toiseen kysymykseen vastaus on kyllä. Ei mikään ongelma. Olen sanonut sen jo muillekin parlamentin jäsenille. Se on ihan ensimmäinen asia tässä niin mikäli sen salkun saan. Eli suojella ja puolustaa perusoikeuksia. Toistan vielä. Myös tekoälyn kohdalla on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että meidän täytyy tehdä enemmän. Me tarvitsemme innovaatioita, uusia tuotteita ja kehitystä unionissa – mutta äh, meidän täytyy tehdä se niin, että selkeästi suojellaan äh, yksityisyyttä, yksityistietoja ja perusoikeuksia, ja se on täysin mahdollista. No, sanoin, että ensimmäisen sadan päivän aikana pyrimme äh, työstämään uutta lainsäädäntöä, joka koskee tekoälyä ja, ja ihmisiä. Me puhumme täällä tietyistä apseista, meidän täytyy huolehtia heti alusta alkaen, jo siinä vaiheessa, kun tulee, lähdetään muotoilemaan jotain tuotteita tai alustoita tai muuta, niin silloin tässä algoritmissa täytyy huomioida se. On tärkeää kuten sanoin aikaisemmin, että myös kansalaiset, kansalliset äh, viranomaiset, myös tuomarit, äh, että heillä on kapasiteettia myös äh, tarkistaa asiaa. Eli ei voida ainoastaan esittää uutta lainsäädäntöä, vaan meidän täytyy myös järjestää valvontaa ja testejä ja sitä kautta sitten saada informaatiota. Tämä on osa uutta lainsäädäntöä, mutta kuten vastasin jo muihinkin kysymyksiin, me tulemme tekemään sektoriaalista työtä, koska on hyvin paljon tällaisia äh, erilaisia ongelmia esimerkiksi terveydenhuollon alalla tai äh, kuljetussektorilla joten teen yhteistyötä äh, kollegoiden kanssa komissiossa. Mutta kuitenkin, jos me haluamme suojella yksityisyyttä, jos me haluamme estää syrjintää tekoälyssä, niin silloin meidän täytyy tehdä se jo tämän APSin suunnitteluvaiheessa. Uh, thank you, Mr. Kiitos. Otan huomioon teidän laajan kokemuksenne ulkoasioissa ja teidän lausuntonne siitä, että otat, haluatte myös vahvan roolin ulkoisessa ulottuvuudessa, kun suojellaan henkilötietoja. Mitkä ovat konkreettiset askeleet, kun edistätte eurooppalaista mallia, jota suojelee tietosuoja-asetus? Ja miten te varmistatte sen, että me emme pääty USAn kanssa suhteissamme siihen, että heikennetään näitä sopimuksia? Ja sitten vielä lopuksi, voitteko te vahvistaa, että te olette tiukkana komissiossa ja varmistatte sen, että myös lainsäädännön, sää, lainsäädännön täytäntöönpannussa kunnioitetaan täysin perusoikeuksia? again for your last questions. Kiitän. Eh, tästä eh, viimeisen kysymyksen vastaus on kyllä, se on aivan selvää. Sitten tästä kyvystä edistää standardeja. Puhuin tästä muissa yhteyksissä, jos haluamme sanoa, että meillä on kapasiteettia edistää kestävää kehitystä tai että että torjumme ilmastonmuutosta tai että suojelemme ihmisoikeuksia, perusvarvoja, niin näin on tehtävä paitsi EUn sisällä, niin myös eri kumppaneiden kanssa. Puhuttiin Yhdysvalloista suoraan sanottuna. Birgit, Birgit Sippel näyttää olevan, näyttää olevan salissa. Mielelläni keskustelisin se, että kuinka voitaisiin saada aikaan yhteinen lähestymistapa ja yhtenäinen visio EU-ssa. Näinhän meidän on tehtävä ennen kuin lähdetään mihinkään neuvottelujen päättämiseen Yhdysvaltojen kanssa, eikä tällaista aikomusta minulla olekaan ennen kuin meillä on yhteinen näkemys EU-ssa. Mutta tämä on tarpeen. Jos emme näin tee, niin vaikutusvalta tulee ulkopuolelta. Esimerkiksi tämä Claude Act Yhdysvalloissa on sellainen, meidän on siis mahdollisimman pian siirtyä siihen, että me vaikutamme ulkopuolella, eikä niin, että joudumme, että jäämme muiden vaikutuksen alaisiksi. Mr. Mello from the... Kiitos, edustaja Melo, EPP. Mr. Riders, on the EPP... Tästä syyttäjän virastosta sinne on Veshi vahvistettu johtajaksi. Aiotteko vahvistaa tätä viraston mandaattina aikana? Voitteko varmistaa, että komissio tekee kaikkensa, jotta syyttäjän virasto on toimintakykyinen ensi vuonna, erityisesti koskien PIF-direktiivin täytäntöpanoa ja valvontaa, joka antaa niin on myös tärkeää varmistaa, että riittävät inhimilliset resurssit on käytettävissä ajoissa. Kuinka aiotte äh, rohkaista äh, sinne liittymistä, niin että rohkaistaisiin niitä maita, jotka tällä hetkellä eivät ole tähän tulossa mukaan. Sitten korruptiosta. Oletteko yhtä mieltä siitä, että passien myyminen, EU-kansalaisuuden myyminen, niin kuin Maltalla tapahtuu, ilman mitään varsinaista linkkiä, aitoa linkkiä eu jäsenvaltioihin, on vakava vaara turvallisuuden, rahanpesun, korruption ja veronkierron kannalta. Ja viimeinen asia näistä rikollisista syytöksistä. So, thank you. First of all, I want to repeat about the... Uh, Ensinnäkin, eh, mitä tulee EPPOon, niin haluaisin sanoa, että meidän ensimmäinen tehtävämme on äh, käynnistää EPPO ensi vuonna ja olen jo ottanut äh, yhteyttä Katsoin, katsoakseni, mitkä ovat äh, seuraavat askeleet ja mitkä ovat ne toimet, joita minun tulee tehdä seuraavina viikkoina ja kuukausina. Olen ottanut yhteyttä myös Rokovesin, koska me työskentelemme yhdessä. No, mutta meidän täytyy toki painostaa ensinnäkin jäsenvaltioita myös ja meidän tulee painostaa myös sitä, että PIF-direktiivi täytäntöön pannaan oikealla tavalla, koska ilman PIF-direktiiviä niin EPON tulee olemaan hyvin vaikea työskennellä, varsinkin ajatellen budjettia. Ja sen lisäksi meillä täytyy olla tarpeeksi resursseja, sekä taloudellisia että eh, henkilöstöresursseja EPOlle. Ja haluan, että monivuotisessa rahoituskehyksessä tämä huomioidaan ja sen pitäisi olla mahdollista. Katsotaan, tarkistamme asian, mutta haluamme kuitenkin varmistaa, että tämä voidaan täytäntöönpanna. Ja olisi hyvä lähteä eteenpäin tässä. Ja terrorismin kohdalla olisi ehkäpä hyvä, että meillä olisi rajat ylittäviä toimia ja että Eppolla olisi kapasiteettia. Ja olen aika varma, että meillä on kapasiteettia. Ja mitä tulee sitten näihin kultaisiin eh, passeihin, eh, joillekin kolmasille maille annetaan mahdollisuus tulla jäsenvaltioihin kultaisin viisumein. Ja ei, minusta ei ole mahdollista, että järjestetään tällaiset Euroopan kansalaisuusmarkkinat. Ei se ole järkevää, mutta siis onhan meillä kuitenkin esimerkiksi kuitenkin liikkumisvapaus meidän täytyy saada enemmän informaatiota tästä on vaikeata saada selkeitä lukuja ja faktoja. Meidän täytyy saada selkeät luvut siitä, kuinka paljon näitä kultaisia passeja on annettu, kuka niitä on saanut ja missä tilanteessa, koska siinä on paljon riskejä, korruptio, rahanpesu ja niin edelleen. Joten tämä on asia, jota meidän tulee, johon meidän tulee puuttua, koska tämä on hyvin tärkeä osa meidän arvojamme, enkä halua, että tässä todellakin järjestetään tällaiset passimarkkinat. Meillä täytyy olla ainakin tietyt rajat sille. Upholding rule. Oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen on yksi selkeä oikeus asioiden salkun tehtävä. Ja me näemme, että teillä on sitoutumista vahvistaa oikeusalueen yhteistyötä erityisesti mitä tulee eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, mutta täytyy myöskin tukea jäsenvaltioiden perustuslaillista järjestöistä, mitä tulee laittomiin äänestyksiin Kataloniassa. Ja komissio teki ihan selväksi kantansa, että jäsenmailla on oikeutensa ylläpitää perustuslakinsa ja tuletteko te tukemaan tätä periaatetta myös oikeus komissaarina. Ja tähän mennessä se, mitä me olemme kuulleet teillä, voimmeko ymmärtää, että tuette Lajenin ja Vuoden Lajenin ja Skinasin linjaa, että tuetaan eurooppalaista elämäntapaa. About the second question. Koskien toista kysymystä, Tuon sitä kantaa, että meidän täytyy tukea eurooppalaista elämäntapaa. Se perussopimusten artiklaa 2. Siinä se ollaan kaikkia oikeuksia, perusoikeuksia ja sitä kaikkea. Olen keskustellut tästä komission puheenjohtaja ehdokkaan kanssa ja ymmärrän, että minun täytyy tukea eurooppalaista elämäntapaa perussopimuksen artiklan pohjalta. Ja toinen vastauksen on saanut, että kyllä, meillä on sama kanta koko nykykomissiolla. Niin meidän täytyy tukea eri jäsenvaltioiden perustuslaillista järjestystä, perustuslakia. Olen nähnyt tämän myös Belgiassa. Meidän täytyy tukea tätä. Kaikissa jäsenvaltioissa on sääntöjä perustuslain muuttamiseksi. Perustuslakia voi muuttaa, mutta pysyn tässä täsmässä kannassa ja perustusmääräksen suhteen olikin sanonut, me olemme tekemässä vaatimusten mukaisuusarviointia Tietä tällä hetkellä ja arvioimme, pitääkö tehdä rikkomus, aloittaa rikkomusmenettelyitä ja pitääkö uudistaa tätä. Sitten koeryhmästä Cornelia Ernst. Yeah, thank you very much. Kiitos. Minun kysymykseni liittyy liittyy lainsäädäntöön, joka 2019 eh, kohtaa tehtiin, jossa puhuttiin medioiden vapaudesta ja että komissio sen arvioisi oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Ja meidän, me odotamme, että, että komissio toimii oikeusvaltioperiaatteen pohjalta ja asettaa lehdistövapauden hyvin korkealle agendallaan – Belgian lehdistöstä olemme kuitenkin lukeneet, että te itse olette ehdottaneet eh, jopa kolmen vuoden vankilatuomiota ja 5000 euron lakkoa eh, salaisen tiedon vuotamisesta eh, joka tapauksessa Belgiassa korkein oikeus kuitenkin pyysi teitä modifioimaan tätä ehdotusta. Voitteko te selventää, mikä on tilanne tämän ehdotuksen suhteen, mikä on teidän kantanne ja, ja mitä te haluatte komission jäsenet? Thank you. There are two different elements at the national level. Niin, tässä pari asiaa kansallisella tasolla. Meillä on eri elimiä mm menettelyjä Pelkiässä. Tulemme sopeuttamaan nämä eri säännökset niin, että ne vastaavat äh, niitä ehdotuksia, joita näiltä neuvontavinta elimiltä on tullut, ei ainoastaan koskien oikeudellista tilannetta, vaan myös esimerkiksi mitä tulee tähän toimintaan toimittajajärjestön olen sanonut, että emme halua rajoittaa mahdollisuuksia julkaista tietoja ei ongelma koska toimittajia, vaan niin ihmisiä, joilla on päässyt näihin tietoihin. Emme halua siis mitenkään rajoittaa lehdistön vapautta tällaisissa menettelyissä. Komissaarina tietenkin haluan varmistaa, että olisi mahdollista toteuttaa tätä uutta direktiiviä, joka koskee näitä, väär, näitä väärinkäytösten ilmiöntäjiä. Hmm. Ja on myös tärkeää todeta, että meidän olisi pyydettävä kansallisia viranomaisia varmistamaan, että nämä tiedot pitävät paikkaansa. Tähän liittyy suojatoimia. Meidän olisi varmasti järjestettävä vielä lisää toimia myös psykologisella puolella. Komissio puuttuu tähän ja on varmistettava se, että voidaan todella suojella näitä todellisia väärinkäsitysten esiintuojia. Kansalaisillahan pitää olla oikeus voida puolustaa oikeuksien On myös tietojen suojatoimia, joilla varmistetaan se, että todessa on aidot väärinkäsitysten paljastajat. Ja varmasti uusia elementtejä tulee mukaan, niin että turva paranee. Uh, did I understand right? You want to... Ymmärsinkö oikein, että haluatte muuttaa kantaanne e- ehdotuksessa siitä, mitä kesällä ehdotitte? Haluatteko vetää tämän Belgian ehdotuksen? Ymmärsinkö teidät oikein? Ja toisekseen, Miten te haluatte puolustaa väärinkäytösten paljastajia EUn tasolla? Ehkäpä toistan tämän ranskaksi. Ehkä niin englanniksi ei ole tarpeeksi selkeä. Vastauksena olette saaneet Belgian journalisteille, lehdistöyhdistykselle. Tekstiä tullaan muuttamaan se, sillä lailla, kun valtioneuvosto on ehdottanut. Ei ole, ei ole mitään vankilatuomioita odotettavissa. Tekstillä pyritään siihen, että määritelmään ne tapaukset, joilla lokiteltuja tietoja ei voi levittää niiltä henkilöiltä, joilla on tällaista tietoja. Ja toinen asia on journalistit, joita me emme halua syyllistyä. Mitä tulee värikäytösten ilmoittajiin? Totta kai direktiiviä pitää soveltaa kaikissa sen valtioissa. Ja haluan keskustella jäsenmaiden kanssa siitä, että olisi ylimääräisiä tuen muotoja. Jäsen voisi olla juridista tukea, taloudellista tukea, myös psykologista tukea. Ja näissä eri kohdissa olen ihan valmis näkemään, mitä jäsenvaltiot haluavat pitämälle ja myöskin sitten mahdollisesti menemään Euroopan tasolla pitemmälle, jos se on mahdollista. The next question is from Madame Borzan. Seuraavaksi eh, edustaja Borzan SND-ryhmästä. As a general, uh... Kiitos uh, puheenjohtaja. Ihan uh, yleisenä huomautuksena. Minä tulen IMKO-valiokunnasta. Uh, olen pettynyt siihen, miten teidän toimeksiantokirjassanne käsitellään hyvin vähän kuluttajasuojaa. Haluaisin, että varmistatte, että kuluttajasuojalla on hyvin merkittävä rooli EUn politiikassa ja että se otetaan huomioon horisontaalisesti. Joten kysymykseni kuuluu, parlamentti on pyytänyt enemmän eh, ympäristöystävällistä muotoilua kaikille tuotteille ja se koskee myös esimerkiksi varaosia. Ja me olemme halunneet selkeät merkinnät minimi eh, elinkaaresta tuotteille niin, että saataisiin aikaan todellinen muutos kestävämmälle tuotannolle ja äh, kiertotaloudessa tämä pitäisi olla mahdollista ja sitä kautta voitaisiin pidentää elinkaarta tuotteille. Miten voitte varmistaa, että siirrymme kohti kestävämpää kulutusta ja oletteko te samaa mieltä, että tarvitaan lainsäädäntökehys, äh, jonka, jonka kautta parannettaisiin myös tuottajan vastuuta? Ensinnäkin haluan toistaa, että sanoin alkupuheenvuorossani, että on erittäin tärkeää käyttää kaikkien kapasiteettia sitä, että saadaan aikaan kestävä talous. Ja todellakin täysin kunnioitan tätä. Ja jos me kunnioitamme vuosituhannen tavoitteita, YK tavoitteita, niin meidän on tehtävä näin. Ja ensimmäisen sadan päivän aikana yritämme selvittää, onko mahdollista työskennellä enemmän tuolla alihankkijapuolella. puolella kuluttajan täytyy voida osallistua nopeaan vihreän talouden muutokseen. Meidän on varmasti informoitava paremmin kuluttajia niin, että olisi kapasiteettia myös tehdä erilaisia valintoja. Te viittasitte myös tuotteiden ennenaikaiseen käytöstä poistamiseen. Meidän täytyy todellakin tehdä jotain, eikä vain vapaaehtoistoimintaa, vaan ehkäpä miettiä jopa lainsäädännöllisiä, lainsäädännöllistä ohjausta ja miettiä vastuita ja tuotteiden elinkaarta ja sitä, että vaadittaisiin yrityksiä antamaan todellista tietoa ja yritystä esimerkiksi korjaamaan nämä tuotteet niin, että me voisimme antaa hyvää informaatiota kuluttajalle. Ja mitä tulee vastuukysymykseen, se on hyvin tärkeä asia. Me haluamme huolehtia informaatiosta – ja, ja myös toimittajan, valmistajan vastuusta. Meidän täytyy huomioida toimitusketjin kaikki osa, osat, esimerkiksi vastuukysymykset, korjauskysymykset ja niin edelleen. Ja sen lisäksi meidän täytyy varmistaa, että, että meillä on todellista informaatiota, eikä mitään tällaista tällaisia valeuutisia kuluttajille. Introductory speech, but I would... Kuulin teidän alkupuheenvuoronne, mutta olisin todella iloinen, jos saisimme tämän myös kirjallisena. Viimeisimmässä uutisissa puhuttiin eh, suorasta tuonnista kolmansista maista. Arviot ovat, että pienet sähköt, laitteet miljardien arvosta euroja tulevat sisämarkkinoille vuosittain. Jos katsoo ihan nopeasti, tilastoja, niin on käynyt ilmi, että nämä tuotteet eivät aina ole turvallisia kuluttajien käytössä. Miten voitte varmistaa sen, että Euroopan kuluttajat ovat, että me suojelemme kuluttajia tällaisilta tuotteita sisämarkkinoilla ja miten voidaan varmistaa se, että sisämarkkinoiden vahvistuminen ei johda siihen, että kuluttajasuoja heikkenee. Puhuin alle minuutin. Onnittelu, niin Sanoisin vain, että tämän voi toteuttaa useammalla tavalla. Mainitsen e-kaupan. On mahdollista työskennellä alustan kanssa ja pyytää, että alusta ottaa osaa tällaisen prosessiin ei ainoastaan koskea laittomia tuotteita, mutta myöskin tuotteita, joissa näitä riskejä. Meidän täytyy analysoida riskit, tehdä testejä ja meidän täytyy sitten pyytää, että tuotteita ei enää myydä alustalla. Näin täytyy keskustella eri kumppaneiden kanssa ja olen varma, että Kiinan kanssa tämä olisi tärkeää säästöslistalla. Meidän täytyy saada turvallisia tuotteita Euroopan unioniin. Sitten digitaalisen maailman kehittäminen ja tekoäly. Meidän täytyy ajatella muutoksia turvaverkkoon. Eli yleiseen tuoteturvadirektiiviin. Ehkä sitäkin kannattaa muuttaa. Mutta meidän täytyy noiden toimien lisäksi ajatella myöskin aitoa valvontaa, kun tuotteet tulevat markkinoille. Eli tuotteiden turvallisuusvalvontaa. Jos riskejä on, täytyy toimia. Ja ehkä pitäisi uudistaa tuote turvallisuusdirektiiviä ja ehkäpä sektorikohtaisesti. Question is from Mr. Kiitos sitten David Korman vihreistä. Merci, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä. Hyvä komissaari Dokas, oikein hyvää huomenta. Kuulin kyllä tämän kysymyksen koskien vastuullista kuluttamista. Vastaus ei ollut aivan tyydyttävän. Puhuitte sitä, että on ihan vastuullistettava kuluttaja. Tätähän koko ajan kuullaan, mutta entäs sitten teollisuuden vastuullistaminen. Tästähän on kyse, jos olemme täällä lainsäätäjänä. Emme anna täällä mitään hyviä neuvoja kuluttajille, vaan me annamme lainsäädäntöä kestävän kulutuksen ja ohjelmoitujen vanhentumisen estäminen edellyttää sääntöjä ja lainsäädäntöä jo niin, että valmistajat takaavat pitkäikäiset korjattavat laitteet, laitteiden laillinen kesto on nyt kaksi vuotta. Aiotteko kats- tarkastella uudelleen tätä koskevaa lainsäädäntöä niin, että, että laitteet kestäisivät viisi tai kymmenen vuotta? Voitteko myös harkita lainsäädäntöä koskien tätä ohjelmoitua vanhentumista? Ja aiotteko ryhtyä muihin toimiin tässä asiassa? Kiitoksia herra Gourmand. Palaan siihen, mitä jo sanoinkin. Sanoin sen aivan selvästi. Uskon, että täällä on useita asioita, jotka koskevat eh, kestävää kehitystä. On tärkeää, että tiedotamme kuluttajia tästä asiasta ja tietenkin yritysten on tarjottava oikeat tiedot koskien kestävyyttä, korjattavuutta monissa tuotteissa ja myös varausien saatavuudesta. Ja kun puhutaan korjattavuudesta, niin siihen on otettava huomioon korjattavuus myös muiden tahojen puolesta, eikä vain yrityksen puolesta, joka sen on myynyt. Tietenkin tämä edellyttää lainsäädäntöä, mutta on perehdyttävä siihen, millaisia säännöksiä tällä hetkellä on olemassa, mutta jos haluamme antaa nämä tiedot, meidän on tietenkin velvoitettava valmistaja toimittamaan nämä tiedot ja antamaan takeita, sanoa, että pitäisikö pidentää niitä takkuita, olen avoin tutustumaan tilanteeseen ja katsomaan, voitaisiinko tämän kestävyyden kanssa edetä todella taattuun kestävyyteen siinä tapauksessa oli sitten oikeassa, oliko se, onko se sitten 10 vai 5 vuotta, nämä ovat ehkä vähän vaikeampia etappeja, kun puhutte ohjelmoidusta vanhentumisesta, jos vanhentuminen on ohjelmointua, niin siitä on voitava tehdä rikos, johon sisältyy sanktio. Ei voida ajatella, että tuotteisiin todella tahallisesti ohjelmoidaan tällainen vanhentuminen ilman seurauksia. En ollenkaan usko, että voitaisiin nyt vain saada kuluttajat liikkeelle tiedotusten kautta, vaan meidän on pakotettava yritykset tekemään näin ja ottamaan mukaan enemmän tietoja koskien kestävyydestä, varaosista ja kolmansien osapuolten tekemistä korjauksista ja lisäksi on muistettava, että tämä ohjelmoituu vanhentaminen. Hän tarkoittaa, että tuote, joka voisi kestää kauemmin, lakkaa toimimasta kesken kaikkien, joten niin ei ole mitään epäilystä, että halua antaa lainsäädäntöä tällä alalla kyllä löytyy, ja näin annamme vastuuta tuottajille. Merci, euh, monsieur le commissaire Kiitoksia, hyvä komissaari ehdokas. Haluaisin vielä palata Erstin kysymykseen, joka koski tätä väärinkäytöstä niin paljasta, ja en oikein ymmärtänyt tätä vastausta. Tässä oli vähän tohtori Didier ja herra Reinders. Herra Reinders on Belgiassa joka sanoo, että, Euro- niin, että Euroopan tasolla haluaisitte kuitenkin toimia kunnianhimoisen, mitä aiotte tehdä, jotta vahvistetaan väärinkäytösten paljastajien suojelua ja oikeudet Euroopan unionissa. Useinhan eh, ovat ensimmäinen ase lobbia, lobbareita vastaan ja tuovat esille hämäriä toimia. Haluaisin todella tietää, millä tavalla konkreettisesti voimme suojella näitä nykyaikojen sankareita, eli väärinkäytösten paljastajia. Mitä Belgian tulee? Tekstiä muutettiin journalistien pyynnön vuoksi ja myöskin valtioneuvoston huomautusten jälkeen. Tämä on klassinen menettely maassamme. Ja tekstit muuttuvat ja journalisteja on siis kuultu. Toisekseen, mitä tulee Euroopan tasoon, Vakuutan teille, olivatko henkilökohtaiset kokemukset mitkä tahansa, minä haluan suojella väärinkäytösten ilmoittajia. Minä haluan, että direktiiviä toteutetaan todellakin. Meillä on direktiivi. Kaikki eivät täytäntöön panne direktiiviä. Se on nyt vähintä, mitä voi sanoa. Se on ensimmäinen tehtävä. Tai muuten alkaa rikkomusmenettelyä. Miten voidaan mennä pitemmälle, jos jotkut jäsenvaltiot haluavat mennä pitempään? voisimme ehkä auttaa niitä ja voisi olla kysymys, voisiko eurooppalainen e- on oikeusasiamies, ehkä hän voisi antaa vähän merkkejä, pitäisikö mennä pitempään Euroopassa, mutta toistan se, mikä jo sanoin. Meillä täytyy olla aitoja väärinkäytössä ilmoittajia. Sen takia direktiivissä on myöskin turvalausekkeita. Se on myös aika ilmeinen vaatimus. Kun kysymys on perusoikeuksista, täytyy olla myös nämä turvalausekkeet. Ei ole mitään epäilystä, että me haluaisi päästä eteenpäin tässä suojelussa. We are still running over time, so if the... Kiitos. Toivottavasti kaksi viimeistä kysymystä ovat mahdollisimman lyhykäisiä, koska olemme ylittäneet aikataulumme. Seuraavaksi Lise Schreinemacher. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Reiners siitä, että olette tulleet tänne. jo kertonut koko joukon elementtejä pk-yrityksistä ja startupeista. Ja luulen, että nykyis- tulevassa maailmassa digitaalinen lähestymistapa tulee olemaan yleisempi. Ja se on hyvä mahdollisuus tehdä myös enemmän PK-yritysten ja startuppien tukemiseksi. Ja meillä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia tässä ja kehityskulkuja, mutta ennen kaikkea meidän täytyy miettiä tällaista digitaalista kapasiteettia parantaa, koska meidän tulee saa, käyttää vähemmän ja vähemmän paperia. Joten siis digitaalinen lähestymistapa on tärkeää ja uskoisin, että yksi mahdollinen kehityskulku on myös se, että kaikki se uusi lainsäädäntö, mitä me haluamme, äh, kuten esimerkiksi äh, tekoäly, niin meidän täytyy, äh, palaan hollannin kieleen, <laughs> anteeksi, No ehkäpä jatkan nyt englanniksi. Ei, haluaisin vain sanoa, että, että en ole liian pitkä. Meidän täytyy työskennellä lainsäädännössä erilaisten yksityiskohtien ja erityisyyksien kanssa. Puhun esimerkiksi tekoälystä. Ja jos me puhumme siitä, niin miksi ei esimerkiksi niin kuin tietosuojassa huolehtia tietyistä erityisistä säännöistä PK- ja startupeille? ja kuulin sanan lisenssi, startup-lisenssi. Se on ihan hyvä idea, mutta on kuitenkin ongelmallista järjestää se kaikille jäsenvaltioilla niin, että se olisi jonkinnäköinen tavallaan niin kuin passi, niin että voisi toimia kaikissa maissa. Mutta toki olemmehan onnistuneet tässä finanssisektorilla, niin miksi ei startupeille? Jos me haluamme investoida innovaatioon, niin olisi hieno tehdä se startupeille ja sitten miettiä ehkäpä samankaltaisia sääntöjä pk-yrityksille. Ja anteeksi tästä, että sekoitin kahdella kielellä. Kiitos tästä positiivisesta viestistä. Digitalisoinnissa on vielä toinenkin asia, joka on ongelma PK-yrityksille. Nimittäin hyvin paljon tietoa jää näille verkkoalustoille kiinni ja mm, tavallaan jumiin ja, ja pk-yritykset tarvitsevat tietoa, että ne voivat toimia. Miten te suhtaudutte siihen, jos on kysymys business-to-business -business datasta, kenenkä se tieto ja data on? ja miten me voimme suojella tämän tiedon omistajuutta ilman, että uhkaamme innovaatioita ja samanaikaisesti toki myös suojelemme tietosuojaa. Tämä tulee olemaan yksi tehtävistä komission ensimmäisillä viikoilla, että varmistetaan, että me saavutamme tasapainon yksityisen suojan ja eri toimijoiden tietosuojan alueella ja suojelemme perusoikeuksia sitten toisaalta mahdollistamme innovaation ja tarjoamme pääsyn siihen dataan, jota innovaatioon tarvitaan. Katsotaan, miten on konkreettisesti mahdollista toimia. Mutta jos me haluamme kuluttajalta lisää tietoa, jos esimerkiksi silloin meidän täytyy myös selvittää, miten tekoälyä käytetään yrityksissä. Tässä on aitoa tasapaino, painon löytämistehtävä. Yhdellä yrityksellä on toiselta intellektuaalista pääomaa ja sitten toisaalta kysytään tietoja. Eli kysymys on yhtäältä tekoälyn eettisestä käytöstä ja toisaalta kysymys siitä, mitä tekijöitä täytyy tasapainottaa, yksityisyys ja toisaalta eri sovellusten, niihin kytkeytyvä intellektuaalinen omaisuus. Ja sitten täytyy jakaa tämä informaatio niin, että informa- innovaatio mahdollista. Ja viimeinen kysymys tulee edustaja Valsmannilta EPPstä. Puheenjohtaja, arvoherra Reinders, kiitokset. Minä haluaisin kiittää teitä hyvin selkeästä tavasta, jolla olette vastanneet näihin kysymyksiin, koska se ennustaa tehokasta yhteistyötä. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että tekoäly ei ole mitään skifiä, vaan se on tänä päivänä monilla sektoreilla jo ihan tosiasia ja realiteetti kansalaisille. Me tarvitsemme tähän eri alojen välisiä ratkaisuja, ja äh, te myös äh, kirjallisessa vastauksessanne reagoitte tähän etiikkaan ja tietosuojaan äh, tekoälyn kohdalla, mutta sitten haluaisin kysyä, ymmärsinkö oikein, että ensimmäisen sadan päivän aikana tulisi jonkin näköinen, näköistä lainsäädäntöä tekoälyn, tekoälyn vastuukysymyksiin, eli ihan omaa lainsäädäntöä? Maybe I need to give a Ehkä meidän täytyy vähän täsmentää. En sano, että tämä on mahdollista sadan ensimmäisen päivän aikana. En usko, että vastuulainsäädäntöä saadaan aikaan. Tässä vaiheessa minun selitykseni oli, että sadan päivän aikana. Ja Rava van der Leyen sanoi, me pyrimme siihen, että saamme globaalin lähestymistavan digimaailmaan – ja siellä pyrimme luomaan erityisen vaan jos koskee tekoälyn inhimillisiä ulottuvuuksia. Ja jossain tämä oikeus salkun, niin me, me pyrimme saamaan horisontaalisen taun koskien näitä eettisiä aspekteja, mutta meidän täytyy aloittaa keskustelu vastuukysymyksestä, kun on uusia tuotteita ja palveluita, meidän täytyy miettiä uutta tapaa. Ja sanoi herra Petersille esimerkiksi, että meillä on uusi auto, jos ei kuljettajattomia autoja. Miten voidaan onnettomuuden tapauksessa selvittää, miten vastuu jakautuu, jos ei ole ajajaa ja autolla on omistaja, joka käyttää sovellusta, jossa on algoritmi. Ja tämä on toinen vaihe, tämä kauhean pitkä, tämä sata päivää mainitaan minun toimeksiantokirjeessäni. Ja puheenjohtaja Erika sanoi myös, kysymys on keinoälyn humanista soveltamisesta ja täytyy selvittää vastuukysymykset. Täytyy selvittää, miten tuote turvallisuusdirektiiviä pitää muuttaa, koska se on kaikkien tuotteiden turvallisuutta koskevaa turvaverkko. Eli turvallisuus on erittäin tärkeää, inhimillisyys ja etiset aspektit ja sitä vastuu. Mutta en halua mitenkään luvata, että meillä olisi uusi vastuuta koskeva asetus sadan päivän sisällä. No vielä äh, tähän liittyen se, olen sekä oikeus- että sisäasia äh, sisämarkkinavaliokunnassa jäsen, joten minulle erittäin tärkeää on kuluttajan suoja. Ei välttämättä ole niin yksinkertaista yrittää saada kaikkia eri sektoreita mukaan, mutta tämä horisontainen lainsäädäntö, onko se sitten tällainen lex generalis ja sitten tulee erilaisia sektorikohtaisia yksittäisiä osioita ja mitä sitten lopuksi miten tämä koko paketti hoidetaan? Äh, no, Uskon todella, että komission lähestymistapa olisi sellainen, että alussa annamme horisontaalista lainsäädäntöä humaneista ja eettisistä kysymyksistä. Tämä olisi lähestymistapa, mikäli komissio vahvistetaan, ja tämä on paitsi käyttäjille myös valvontaelimille ja tuomioistuimelijoiden on sitten otettava kantaa näihin vastuukysymyksiin. On tärkeää, että päästään käsiksi teksteihin ja, ja tiedetään, mitä tehdään tekoälynkin osalta. Liikenne, terveydenhuolto, rahoitussektori ovat sektorit, jotka ehkä edellyttävät täsmällisempiä, yksityiskohtaisempia erityisiä järjestelmiä. Tämä hoidetaan yhteistyössä näistä vastaavien komissarin kanssa Joten tämä vastu- ja on varmaan sama lähestymistapa, kuinka voidaan varmistaa, että meillä on sopeutettu järjestelmä yleisesti ja sitten mennään ehkä pidemmälle toimialakohtaisesti. Tulemme varmastikin tekemään työtä näin kahdella tasolla, niin kuin mainitsitte. Thank you very much. I'd like to thank all... Kiitos. Haluan kiittää kaikkia jäseniä heidän kysymyksistään ja komission jäsenehdokkaasta hänen vastauksestaan. Ja nyt saatte tämä loppu viisi minuuttia. Hyvä puheenjohtajat, hyvät edustajat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tämän aamuisesta keskustelusta. Tässä jatkettiin keskustelua, jota jo pyrin käymään eri valiokuntien kanssa viime viikkoineen. Tiedän, että joskus keskustelut ovat kovin eläväisiä eh, yhtä lailla kans, kansallisessa parlamentissa kuin Euroopan parlamentissa, mutta selvästi täällä halutaan päästä eteenpäin eri aloilla jotka kuuluvat oman salkkuun. Jos annatte minulle luottamuksen, se oikeusvaltio, periaate, oikeudenmukaisuus, kuluttajan suoja ovat näitä tärkeitä asioita. Tänä aamuna alustuksessani esittelin teille prioriteettejani, kuten ne on myös mainittu toimeksiantokirjassani, mutta halusin myös osoittaa teille, kuinka sitoutunut olen näihin asioihin ja pyrin viemään, eteen, viemään eteenpäin tätä Eurooppa-hanketta. Mielestäni oli hyvin tärkeää myös kuunnella teitä ja kuulla teidän huolianne. Meillä on varmasti tulevaisuudessa paljon yhteistyömahdollisuuksia. Tiedän, kuinka neuvosto tekee työtä. Uskon, että komission on voitava tehdä työtä niin, että parlamentin enemmistö sitä tukee. Uudet aloitteet ovat tärkeitä. Parlamentille olisi tärkeä tämä aloiteoikeus toden, toden puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta jäsenvaltioissa ja naapurustossa ja ottamaan käyttöön uuden mekanismin ja varmistamaan sen, että perusoikeudet suojellaan täysin digitaalikauden olosuhteissa ja saadaan syyteen virastotoimintakykyiseksi ja saadaan valmiiksi tietosuojasäännökset ja ryhdytään aloitteisiin tekoälyn osalta. Haluamme myös rohkaista yrittäjäkuluttajia tekemään kestäviä valintoja ja vahvistaa näitä edustajakanne mahdollisuuksia ja, ja myös eh, eh, helpottaa sitä koskevan direktiivien käyttöönottoa ja helpottaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta myös sen Brexitin yhteydessä, joka on pian hyvin ajankohtainen asia. Tässä muutamat asiat, jotka panin merkille tästä keskustelusta. Toivon, että meillä on vielä jatkossa mahdollisuus pureutua niihin, kuten muihinkin aine- aiheisiin, joita tulevien viiden vuoden aikana tulee esille. Olemme tässä vasta joitakin viikkoja käyneet keskustelua ja mielelläni jatkan tätä keskustelua useat, niin mielellään tapaisin teitä säännönmukaisesti aina, kun pidätte sitä tarpeellisena. Uskon, että olisi hyvä olla usein läsnä parlamentin keskusteluissa. Tiedän, että esteitä tähän liittyy myös, kuten tekin tiedätte, ei ole helppoa saada yhteistä säveltä aikaan länsäteen välillä, mutta teen parhaani, jotta siihen päästään ja toivon, että emme puhuneet tekoälystä, kun ajatellaan näitä, näitä sähkökatkoksiakin, niin onneksi se ei ollut ihan pitkä. Kiitoksia tästä panoksestanne koskien myös ehdotusta, jonka olen tehnyt. Haluaisin kiittää kaikkia yksiköitä näistä toimista, joilla saatiin kokous jatkumaan ja äh, mielelläni jatkan töitä täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Thank you very much indeed, Commissioner, for your um, extreme... Kiitokset hyvä komission jäsen teidän erittäin avuliaista vastauksista kysymyksinne ja siitä myös, että te piditte tämän loppupuheenvuoron eh, näin lyhykäisenä. Haluan kiittää kaikkia jäseniä kysymyksistä, mutta myös eh, teidän kärsivällisyydestänne ja joustavuudestanne, kun joudumme vaihtamaan salia. Ja anna nyt sitten vielä pu- puheenvuoron Liben puheenjohtajalle. Kiitos kaikille. Hyvät Live-valikunnan jäsenet, haluan myös kiittää teitä kaikista kysymyksistä. Ja erityisesti haluan kiittää komission jäsenehdokasta Lydia Reindersia energiasta ja kärsivällisyydestä, koska me olemme voittaneet tästä tämän odottamattoman antiklimaksin, kun valitettavasti meni valot päältä tänä aamuna. Mutta piditte meidät hereillä, todella valppaana. Ja täällä oli paljon ihmisiä läsnä ja ihmisiä saapui niin jo neljä tuntia, neljä, äh, reippaasti ennen kuin saavuitte. Teidän portfolinne on tärkeä, oikeuskysymykset, oikeusvaltia, periaate ja kuluttajan suoja. Ne ovat ydinkysymyksiä seuraavalla komission mandaattikaudella. Kiitoksia energiasta, kärsivällisyydestä, sitä, että annatte aikana meille. Paljon kiitoksia yhteistyöstä ja kiitos ymmärryksestä tämän pitkän istunnon aikana. Kiitos. Announcement. Just an announcement. The coordinators to assess. Koordinaattorit, eli arviointikomitea tapaa kello yksi kello yhdestä kahteen kaikki arviointikomitean jäsenet oikeusasiavalikunnasta, Libestä ja Inkosta, joka on myös kutsuttu tänne. Kiitos.